emme nyt menettäisi kallista aikaa, me annan teille puheenvuoron. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Redactoren, verslaggevers en leden van Transcom. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ennen kaikkea haluaisin kiittää teitä oikein lämpimästi kutsusta tänään tänne teidän valiokuntaanne puhumaan Belgian puheenjohtajuuskauden prioriteeteista. Me olemme vakuuttuneita, että rakentava yhteistyö valiokunnan, komission ja neuvoston kesken – voi tukea niitä aloitteita, joihin me ryhdymme. Ja tämä yhteistyö on ehdoton edellytys sille, että me pääsemme etenemään mobiliteettikysymyksissä Euroopan unionissa. Minä olen ollut jo kahdenvälisesti yhteydessä eurooppalaisiin kollegoihini ja komission suuntaan, neuvoston sihteeristöön ja joihinkin valiokunnan jäseniin. Nämä kahdenväliset yhteydet ovat johtaneet siihen ymmärtämykseen, että meidän ohjelmamme on hyvin kunnianhimoinen. Määrittelemämme prioriteetit ovat hyvin ajankohtaisia, realistisia ja ne ovat toteutettavissa. Meillä on oikeastaan kuusi prioriteettia, joihin keskitymme. Prioriteetit ja tapahtumat, joihin me keskitymme, ovat läheisessä yhteydessä ajankohtaisiin kysymyksiin ja myös komission työohjelmaan. Voin ilolla todeta, että Euroopan unionin toimielimet ovat jo vuonna 2010 onnistuneet pääsemään kompromissiin useissa keskeisissä kysymyksissä. Meriasiakirjojen sähköinen käsittely, raideliikenteen rahti, kysymys, ilma onnettomuuksien välikohtauksen ennaltaehkäisyohjelma ja sitten se, että muutamme Galileon valvontajärjestelmää ja toisaalta taas matkustajien oikeudet vesiteillä. Meidän täytyy pystyä takaamaan kestävä tulevaisuus liikennealalle niin, että korostamme kaikkien liikennemuotojen turvallisuutta – innovaatioiden on oltava sellaisia, että ne ovat myös toteutettavissa. Belgialle tämä on keskeinen prioriteetti ja se on koko, koko liikennesektorin keskeinen kysymys. Meillähän on valkoinen kirja liikenteen tulevaisuudesta ja siinä täytyy tietenkin saada katetuksi kaikki keskeiset kysymykset, jotta se sitten tulee hyväksytyksi. Belgia on rakentavassa hengessä voinut olla mukana tämän valkoisen kirjan toteutuksessa. Me aiomme olla siinä mukana. On asianmukaista, että järjestämme yleisen näkemysten vaihdon ensimmäistä kertaa lokakuun neuvoston kokouksen yhteydessä niin, että voisimme hyväksyä tekstin sitten joulukuussa. Eli siis ensimmäinen ministerien tapaaminen lokakuussa ja hyväksyntä loppuvuodesta. Meidän täytyy myös toteuttaa multimodaali vaikutusarviointi, kustannusten hyötyjen arviointi tässä yhteydessä. Niin ikään meidän täytyy huolehtia Eurovinjetti-direktiivin tarkistuksesta. Lisäksi valkoinen kirja muodostaa tuen TNT-verkkopolitiikalle. Puheenjohtajuuskauden aikana, niin kuin on jo ehdotettu, TNT Saragossa-konferenssissa haluamme kehittää sitä edelleen. Politiikka ja metodologia mahdollistavat sen, että eh, otamme käyttöön integroidun liikenneverkon Euroopassa eh, niin että se todellakin toimii, on meille tärkeää. Me aiomme myös seurata komission ehdotuksia ensimmäisessä rautatiepaketissa. Tästä aiheesta käydään varmasti keskustelua vielä Belgian kaudella. Pidämme myös hyvin tärkeänä sitä, että korostamme turvallisuutta liikenteessä ja eri liikennemuodoissa – hyvin nopeasti. Aiomme saada neljännen toiminnan, toimintaohjelman liikenneturvallisuuden alalla. Toinen joulukuuta pidettiin liikenneministerikokous ja siellä on, pidetään liikenneministerikokous ja siellä on tarkoitus korostaa ennen kaikkea kvantitatiivisia tavoitteita, jotka kirjataan tähän toimintaohjelmaan. Määrälliset kriteerit ovat parhaita, jotta pystytään mittaamaan toimien tehokkuutta niin, että voidaan objektiivisella tavalla vertailla suorituksia jäsenvaltioiden välillä. Noudatetaan, toteutetaan jonkinlainen valiovertailu. Tarkoitus on löytää myös parhaat käytänteet niin, että voisimme oppia toinen toisiltamme mahdollisimman paljon. Lokakuussa Belgia järjestää Euroopan parlamentin ja komission kanssa liikenneturvallisuuspäivät, eurooppalaiset liikenneturvallisuuspäivät unionissa palvelut ja matkailuliikenne tarvitsevat luonnollisesti myös sähköisiä järjestelmiä tuekseen tiedonvaihtoa. Tämä toteutetaan jäsenvaltioiden välillä. Meidän on edistettävä kestävää liikennepolitiikkaa. Meidän täytyy vaihe vaiheelta vahvistaa myös muita liikennemuotoja maantieliikenteen rinnalla. Tämä koskee aivan erityisesti meriliikennettä ja sitä, että saisimme lyhyiden matkojen liikenteen toimivaksi. Meillähän on jo hyvät kapasiteetit olemassa, niitä täytyy vielä tehostaa. Tämä vaatii integroitua politiikkaa, eikä sellaista, että keskitytään vain yksittäisiin liikennemuotoihin. 15.–16. syyskuuta tänä syksynä järjestetään epävirallinen neuvoston kokous Antwerpenissä ja siellä pohditaan meri- ja vesistöliikenneverkostoja integroidusti, niin että myös kauppatavara saadaan kulkemaan paremmin meriteitse. Odotamme tietysti tuloksia kiihkeästi. Meillä on komission jäsen Sim Kallas ja muut kollegat muista jäsenvaltioista mukana läheisesti tässä työssä. On tärkeää saada käyttöön myös naiades toimintaohjelma. Tässä on kyse siitä, että arvioimme ikään kuin keskipitkän aikavälin tavoitteita ja niiden toteuttamista, kun ajatellaan tavaraliikennettä kaupungeissa – Tämäkin liittyy myös jokiliikenteeseen. Meillä on EMSA-virasto, Euroopan meriturvallisuusvirasto, jonka tehtävä on tukea teknisesti meriturvallisuutta ja suojella meriympäristöä, puuttua tilanteeseen onnettomuustapauksissa, tarjota asiantuntija-apua jäsenvaltioille ja niin edelleen. Virasto osoittaa oman hyödyllisyytensä aivan joka päivä. Sen tehtävät ovat hyvinkin oleellisia. Meillä on asetus 1406 vuodelta 2002, jolle EMSA pohjaa toimintansa. Tämä asetus on meidän mielestämme siinä tilassa, että sitä pitäisi nyt hieman tarkistaa. Meillähän on meriturvallisuuspaketti, joka vaatii kyllä päivittämistä tällä hetkellä. Mitä sitten tulee ilmaliikenteeseen, niin meillähän oli Euroopan ilmatila kiinni, josta aiheutui valtava kriisi. Muistamme kaikki tuhkakriisin ja tämä aiheutti valtavan kaauksen Euroopan ilmailuliikenteessä. Meidän on pohdittava ilma, ilmailun turvallisuutta, matkustajien oikeuksia – ja meidän on pakko keskittyä siihen, että verkostot saadaan toimimaan tehokkaasti. TEN-T-verkkoja on edelleenkin parannettava niin, että voimme toteuttaa vaiheen kaksi Single European Sky-hankkeessa ja FAB-hankkeessa, Functional Airspace Blocks-hankkeessa. Brykkessä järjestetään huippukokous nimenomaan ilmailuturvallisuudesta – ja siellä käsitellään myös SES2-järjestelmää. Montrealissa ICAO järjestää kokouksensa ja nimenomaan näitä kysymyksiä siellä kehitetään eteenpäin. Komissio on antanut tiedonannon eh, tarkistuksesta eurooppalaisen satelliitti- ja navigaatiojärjestelmän kehittämiseksi. Eh, EGNOS ja Galileo hankkeiden puitteissa. Me totta kai teemme yhteistyötä käsi kädessä jäsenvaltioiden kanssa äh, Roland Bergen kabinetin kanssa. Vuosi 2010 mahdollistaa myös sen, että saamme aikaisiksi riskianalyysin ja tätä kautta paremman turvallisuuden järjestelmään. Tarkoitus on saada aikaiseksi monivuotinen rahoitus Galileo-hankkeelle ja vuonna 2013 sitten konkreettisella tasolla Galileo toteutettaisiin. Komission jäsen Tajani on 24. kesäkuuta antanut neuvostossa esittelynsä Galileo-hankkeesta, toimintaohjelmasta. Ja mahdollisimman nopeasti tarkoitus on päästä yhteistyöhön GNSS-hankkeessa unionin ja unionin jäsenvaltioiden ja Norjan välillä. On tärkeää korostaa sitä, kuinka tärkeä ITS-toimintaohjelma on. Me toivomme, että järjestelmän yhteen toimivuus saadaan todellakin toteutumaan. Ja meillähän on myös puitedirektiivi. Se ei saa osoittautua teknologian kehittämisen ja innovaatioiden esteeksi. ITS hankkeen kehittäminen liikennealalla äh, tulisi toteuttaa niin, että se johtaa turvallisuuteen, tehokkuuteen. Tässä oikeastaan ne prioriteetit, joita me puheenjohtajakaudellamme haluamme ajaa. Kiitos. Vallitsee suuri hiljaisuus. Ja annan nyt puheenvuoron koordinaattoreille aloittain Mathieu Groschista. Mathieu. Kiitos, puheenjohtaja. Ja no, kiitos, hyvä ministeri. Lukiessani nyt ohjelmaa Toteamme, että Belgian ohjelma on erittäin kunnianhimoinen, minkä totean tietyllä ylpeydellä, koska olen itsekin belgialainen. Se on kunnianhimoinen, koska nyt ensimmäistä kertaa eurovinjetti kolmen puheenjohtajakauden jälkeen tulee keskustelun aiheeksi konkreettisesti. Se on kirjattu ohjelmaan ja se on hyvä asia ja katsotaan sitten, mikä on lopputulos. Toivon kuitenkin, että siitä tulee menestys näiden ulkoisten käytävien tai väylien kansainvälistäminen tulee olemaan keskeinen asia minulle, kun puhumme liikenteen liikkuvuudesta. Tällä järjestelmällä voimme jakaa oikealla tavalla rahat ja maksut eri kuljetusmuotojen välillä. Ja on tiedettävä, että tästä järjestelmästä tulee merkittävä tulojen lähde eri maille. Ja uskon, että tämä toimintatapa luo sillan muihin rahoitusmuotoihin liikenteessä ilman, että samalla asetettaisiin kyseenalaiseksi jo saavutettuja asioita earmarkingin osalta. Tämä ehdotus tulee valinnaiseksi jäsenvaltioille ja se on tärkeää meille ja myös kansalaisille. Sehän on kiintoisa aihe kaikkien kannalta. Samoin on kiintoisa ilmailuturvallisuus, ilmaliikenteen turvallisuus on tärkeää tehdä oikeat päätökset nimenomaan valvonnan näkökulmasta lentokentillä, jotta saataisiin järkeviä tuloksia aikaan. Päämääränähän on taata turvallisuus eikä mutkistaa ihmisten elämää. On selvää, että jos eri maat ryhtyvät kaikki eri toimiin, niin silloinhan kaikki mutkistuu ihan turhaan ja siksi on hyvin tärkeää, että pyrimme toimimaan samaan suuntaan ilman, että etsimme mitään hirvittävän velvoittavia ratkaisuja, hyväksyen kuitenkin yhteisiä vertailukelpoisia tekniikoita, kuten nämä bodyskannerit. Maantieliikenneturvallisuus on vielä tärkeämpi asia, yli 40 000 kuollutta, 300 000 vaikeasti haavoittunutta jo vaikeasti loukkaantunutta joka vuosi ja olen iloinen nähdessäni, että Belgia aikoo ryhtyä nyt monivuotiseen ohjelmaan maantieliikenteen turvallisuuden puolustamiseksi. Tässä on tärkeää tuntea tavoitteet ja katsoa, saavutammeko ne. Jo se, että saavutamme ne 80 tai 90 prosenttisesti on tärkeää. Siksi tavoitteet on määriteltävä Liikenneturvallisuudessa on tärkeää kehitellä monivuotinen ohjelma ja jatkaa sitten yhdessä näiden päämäärien saavuttamiseksi. Tänä aamupäivänä tapasimme espanjalaisen ministerin, joka hänkin puhui turvallisuustoimenpiteistä globaalisti. Hän puhui myös yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja minä sanoin, että näköjään tarvitsemme vielä muitakin tuhkapilviä, koska tuhkapilvien ansiosta kykenemme tekemään nopeasti tehokkaita päätöksiä. Ja voisimme toivoa nyt tulivuoden purkauksia muillakin aloilla ja muissa paikoissa, jotta ymmärrettäisiin, että on hirveän tärkeää saada aikaiseksi yksi ainut yhteinen lainsäädäntö ottaisi myös esimerkin rautatieliikenteestä ja siksi Rikaar on tärkeä teema meille. Voimme kyllä kuvitella maailman parhaat säännökset, mutta jos sovellamme 27 erilaista teknistä standardia ja tuhansia kansallisia teknisiä standardeja, erityisesti rautatieliikenteessä, niin silloin Mikään ei kuitenkaan hoidu. Tarvitsemme lisää varoja perusrakenteiden rakentamiseen ja tarvitsemme vastavuoroista tunnustamista niin infrastruktuurin kuin standardien osalta. Ja toivon, että Rikarin puitteissa kykenemme kehittämään nimenomaan tätä keskustelua paljon pidemmälle. Nykytilanne on tulosta täysin järjettömästä nationalistisesta filosofiosta, kun katsomme, minkälaisia sääntöjä joudumme noudattamaan. Iloitsemme nyt siitä, että voimme kehitellä kaikkia näitä kysymyksiä Belgiaan puheenjohtajavaltion kanssa komissio nyt joistakin hämäristä syistä on halunnut siirtää tämän keskustelun myöhemmäksi. Me olemme tietysti komission rinnalla, haluamme keskustella mahdollisimman nopeasti rikarista valkoinen kirja sitten, haluatte esitellä sen puheenjohtajakaudellanne ja keskustella yhdessä valkoisen kirjan tavoitteista ja olisimme kovin tyytyväisiä, jos voitaisiin keskustella ei vasta 2011, vaan aikaisemmin valkoisesta kirjasta, joka koskisi ajanjaksoa 2010-2020. Se on tärkeää komissionkin kannalta ja puheenjohtajavaltio voi tässä auttaa. Meriliikenteestä sitten otitte esille muutamia näkökulmia ja minusta keskeistä on tehokkuus. Yhteismodaalisuutta pitää kehitellä tulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti ja pitää järjestää yhteistyö eri liikennemuotojen välillä. Se on edellytys huomisen liikkuvuudelle, ei mikään järjetön kilpailu eri kilpailumuotojen välillä. Tarvitsemme tehokasta yhteistyötä joka tulee olemaan ainut ratkaisu, ja kollega Michel Cram on samoilla linjoilla kanssani. Kansainväliset sopimukset sitten, nehän ovat tietysti hyvin tärkeitä meille kaikille. Tiedätte, että nyt puhutaan paljon sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa. Ehkä nyt ollaan liian optimisteja. Uskon, että Euroopan täytyy päätyä päätelmiin teidän puheenjohtajakautenne aikana lokakuun loppuun mennessä ja toivon, että puheenjohtajavaltio voi tuoda entisiä poissaolijoita Swiftiin huomasimme, että jos Eurooppa käyttää selkeätä käsitteistöä, silloin Yhdysvallatkin ymmärtää ja toivon, että näin käy tämän USA-sopimuksen kanssa. Viimeinen huomautus. Belgia Kööpenhaminan jälkeen joutuu valmistelemaan Cancunia ja toivon, että että liikennesektori ympäristön suojelun ja tehokkuuden näkökulmasta tulee esittämään merkittävää roolia, merkittävämpää roolia kuin voitaisiin etukäteen kuvitella. Lähdemme periaatteesta, että liikenne on välttämätön paha, mutta sehän on myös valtava työpaikkojen lähde ja se tuo lisäarvoa taloudellisesti ja sillä on myös tärkeä rooli ympäristön suojelussa. Siksi on tärkeää osata toimia oikein sääntelyn puitteissa. Ja nyt toivotan teille menestystä ryhmäni nimissä. Parlamentti tulee olemaan teidän rinnallanne ja toivomme, että perinteen mukaisesti pienet maat tuovat suuria voittoja ja että menestys on kääntäen verrannollinen maan kokoon.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 uh, dan kan u op ons rekenen. Dank u wel. Merci, eh, Said. Kiitos, Said ja Gaim Gessner. Ausführungen. Also es werden, glaube ich, Ähnliches von uns allen hören. Kiitos ministeri näistä kommenteista. Eurovinjetistähän me olemme jo puhuneet, olemme tyytyväisiä siitä, että ajatus nousee taas esille. Täytyy olla rohkeutta edetä tässä asiassa ja aiemmat puheenjohtajavaltiot eivät ole siihen tarttuneet. Tämä on polttava aihe ja toivottavasti pääsette ratkaisuun. Vaikkakin voi olla, että keskustelut muodostuvat varsin kiihkeiksi. Edustaja Gross puhui liikenteen tulevaisuudesta – Eli nyt on todellakin aika nopeasti päästä keskustelemaan valkoisen kirjan aihealueesta. Grossin mietintö nyt vielä jalkapallon jälkimainingeissa vaikuttaa hyvinkin ajankohtaiselta. Meidän on ymmärrettävä paremmin se, mitä tapahtuu liikennesektorilla. Te puhuitte useaan otteeseen siitä, että sisämarkkinat täytyy toteuttaa. Haluatte edistää sisämarkkinoiden täydellistymistä kattavasti myös liikennesektorilla. Meillähän ei ole täyttä yhteensopivuutta. Paljon on vielä tekemistä ja, ja hankkeita toteuttamatta. Jos onnistuisitte tässä etenemään, niin olisin aivan erityisen tyytyväinen. No sitten TEN-T-verkot. Saragossassa järjestetään, järjestettiin iso kokous, mutta vielä on täytäntöönpano nähtävänä. Eli on määriteltävä prioriteettien prioriteetit. Toki tämä on vaikeaa, me ymmärrämme sen, mutta joka tapauksessa rajat ylittävissä hankkeissa ja niiden rahoituksessa tässä asiassa on kyllä edettävä. On eräs seikka, joka huolestuttaa meitä, nimittäin integroitu varausjärjestelmä – on todettu, että ainakin raideliikenteessä joku päivä tähän päästäisiin. Minusta tämä on kyllä ajatuksena mielenkiintoinen hanke kansalaisten näkökulmasta. Eli todellakin olisi jokin integroitu varausjärjestelmä. Mm, meillä on oltava eri liikennemuotojen välinen yhteensopivuus. Puhuin tässä myös vesistöistä, jokkien käytöstä ja rannikkoliikenteestä. Tässä luonnollisesti täytyy huomioida ympäristön suojelu tällä sektorilla on vielä mahdollisuuksia. Se on joka tapauksessa vähemmän saastuttava kuin muut liikennemuodot. Eli todellakin tätä kannattaisi pohtia hiukan syvällisemmin. Te totesitte, että haluaisitte edistää eri liikennemuotoja toimimaan yhteen paremmin. Erinomainen ajatus. Meriliikenne ja muut liikennemuodot yhteydessä. Sterks varmasti puhuu tästä aiheesta paremmin kuin minä. Hän tuntee nämä kysymykset ja alueet paremmin. Minä siis haluaisin onnitella teitä siitä, mitä aiotte tehdä jokiliikenteen parissa. Sehän on tärkeää myös, kun ajattelemme saastumiskysymyksiä – en tiedä, voisiko puheenjohtajavaltio jo nyt tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä, mitä tapahtuu esimerkiksi Meksikonlahdella. Euroopassa suojautuminen öljyvahinkoa vastaan on toteutettu niin, että jäsenvaltioissa on jokaisessa hieman erilaisia järjestelmiä. Tämän me kyllä tiedämme. On, onko meillä olemassa jonkinlainen varasuunnitelma, varautumissuunnitelma onnettomuustapauksiin Euroopan unionissa? Tietenkään me emme halua, että tällaista tapahtuisi, mutta joka tapauksessa kaikin keinoin täytyy tällaista katastrofia vastaan taistella. Sitten matkustajien oikeudet. Minä olin mukana trilogissa äh, linja-autoliikenteen osalta. Me emme päässeet eteenpäin tässä aiheessa, emme päässeet lopputulokseen ja toivotaan, että Belgia nyt sitten omalla kaudellaan onnistuu. Toivon joka tapauksessa, että Belgia siis onnistuu linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet saamaan hyvälle tolalle, koska tämä on kansalaisten kannalta äärimmäisen tärkeä kysymys. Aiemmin täällä jo puhuttiin tulivuoren purkauksesta. Me tarvitsemme kaikki yhtenäistä ilmatilaa Eurooppaan. Aivan sama koskee myös raideliikennettä. Bryggessä järjestetään kokous, epävirallinen kokous. Paljon kokouksia on, on tiedossa ja päivämäärät on kenties jo lyöty lukkoon. Onko tämäkin päivämäärä jo tiedossa? Sitten mainitsitte Galileo-hankkeen. Oli mielenkiintoista kuulla, kun sanoitte, että pitäisi analysoida kustannus analyysi ja vaadittaisiin monivuotista rahoitusta tälle hankkeelle. Tämä on oikein hyödyllistä, koska muuten tätä hanketta ei varmasti saada millään muuta eteenpäin. Sitten ITS-hanke. Tämä järjestelmä tarjoaa kyllä huomattavan edun meille turvallisuuden näkökulmasta ja myös saastumisen vastaisessa taistelussa. Niin ikään se helpottaa myös ruuhkien hallintaa voi olla, että monet ihmiset ovat aliarvioineet sen potentiaalia. Eli järjestelmän kehittämistä täytyy näin ollen korostaa. Katson, että voin, voin odottaa avoimin mielin yhteistyötä kanssanne. Kiitos, rouva maister. Rom Lindala. Anteeksi, tämä oli pieni erehdys minun puoleltani, herra Kramer, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Niin, kiitos paljon tästä ehdotuksesta ja esityksestänne. Mehän tutustuimme Saragossassa. Te puhuitte kestävästä kehityksestä ja kestävä kehitys on asia, jonka ei todellakaan pidä jäädä mihinkään sanahelinän tasolle. Valkoinen kirja, joka hyväksytään pian, sen pitää pystyä edistämään asioita, mutta todellisuus on toinen. Tällähän puhuttiin Eurovinjetistä, joka on sisällytetty ohjelmaanne. Olemme odottaneet sitä jo pitkän aikaa. Aikaisemmatkin puheenjohtajamaat, kaksi niistä, ovat maininneet jo tämän aikaisemminkin haluaisin tehdä kysymyksen. Joulukuun kokouksessa meille pidettiin esitys. Mitä sitten tapahtui? Eikö tässä asiassa päästy eteenpäin? Miksi se on nyt jälleen esillä? Tiedätte, mitä määräaikojen kanssa usein tapahtuu, kun puhutaan näistä kustannuksista ja niiden sisäisestä luonteesta. Tämähän tuli myös Zaragozassa esille. Liikennesektorilla on aivan perusteltua, perusteltuja toimivaltuuksia. Toimet ovat kalliita ja tämä on sitten tulosta siitä, mitä poliitikot ovat halunneet. Nyt pitäisi lopettaa tai saattaa päätökseen tällainen epäreilu kilpailu jonka kautta suositaan sellaista liikennettä, joka ei kunnioita ympäristöarvoja. Sama tapahtuu myös tiemaksujen osalta, jotka pitää maksaa kilometriin perusteella. Ja sitten on erilaisia kuljetuksia, kuljetetaan tavaroita. Ja kuitenkin tämä tiemaksu voi olla joskus vapaaehtoinen ja ilmaliikenteen puolella veronmaksajat maksavat 30 miljoonaa euroa siksi sen eteen, että voitaisiin matkustaa paikasta toiseen. Sitten täytyy katsoa, mitä näiden, näiden päästöjen osalta tapahtuu. Tämä investointi, joka on tehty, pitäisi tehdä juniin. Mitä sitten tapahtuu liikenteen yhteisrahoituspuolella? On voitu todeta, että 60 prosenttia voidaan sijoittaa junaliikenteeseen ja sitten täytyy ottaa huomioon myös jalankulkijat ja pyöräliikenne. Niillekin täytyy antaa oma prosenttiosuutensa. Minä haluaisin tietää, haluaisitteko asettaa tällaiset katot koska jos haluamme vähentää 20 prosentilla hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 mennessä, niin silloin täytyy katsoa, miten nämä investoinnit myös jaetaan. Liikenteen osuus on tärkeä, siitä on puhuttu jo vuosikausia. Sitten täytyy katsoa myös nämä tekniset innovaatiot. Joka toinen onnettomuus Euroopassa tapahtuu joko ylinopeuden tai alkoholin vuoksi. Tämä on aihe, joka on äärimmäisen monimutkainen. Joka vuosi teillä kuolee 4000 ihmistä ja se, mitä nyt sitten tapahtuu moottoriteillä. Parlamentissa on asetettu nopeusrajoitus. No, ei Afganistanissakaan ole mitään rajoitusta ja jos sitten Saksaan tällainen halutaan, niin tilanne on sellainen, että se herättää voimakkaita tunteita Ainut ero on se, että Afganistanissa nyt ei ylipäätään moottoriteitä ole. Luulen, että nyt pitäisi asettaa 120 tai 130 kilometriä tunnissa tällainen yleisrajoitus kaikkialle Eurooppaan, koska tällainen numero todellakin tarvitaan. Sitten meriliikenne. Me vihreät tiedämme, että se on kuljetusta, joka noudattaa ympäristösuosituksia. Ja tekin tiedätte, kuten minäkin, että 8 prosenttia Euroopan sisäisestä liikenteestä tapahtuu vesiteitse ja 80 prosenttia jokiliikenteestä on Reinin osuutta – ja jos ajatellaan tätä rahaa ja muita jokia, kuten Elba, niin täytyy katsoa tarkkaan, mitä tällä sektorilla tapahtuu. Mutta selvää on, että jos ajatellaan näitä merialueita aina Itämereltä lähtien, niin tarvitaan todellakin muutosta siinä, mitkä ovat investointipuitteet, koska jos näin ei tehdä, niin silloin syntyy ruuhkia myös jokiliikenteeseen. Täytyy katsoa, missä tarkkaan ottaen investointeja tarvitaan, koska – tällaiset suuret kunnianhimoiset hankkeet muutaman vuoden jälkeen, muutaman vuoden kuluttua ne ovatkin sitten vanhentuneita. On 22 maata, jotka eivät ole soveltaneet rautatiepakettia siten kuin olisi pitänyt. Nyt sitten halutaan uudistettu paketti. Tiedämme, että neuvostossa on jumitettu tätä asiaa ja neuvostot tukee komissiota sillä tavalla, että nämä väärinkäytökset otetaan huomioon. Mehän elämme oikeusvaltiossa tai Eurooppa on tällainen oikeusalue, eikä tällaisia väärinkäytöksiä voida sallia. Sitten viimeisenä asiana äänisaaste, eli melu. Meillä on asetus, jossa halutaan, jonka mukaan halutaan vähentää melua mutta pitäisi saada aikaan se, että myös olisi melun vähentämistoimia liikenteen osalta ja tämä tapahtuisi yhteisrahoituksen kautta ja että se koskisi myös rautatieliikennettä, jotta tällaiset eristysvallit saataisiin aikaan ja sitten melusaaste ei voisi levitä. Ja meidän täytyy myös muunkin tyyppisiä toimenpiteitä harkita. Merci, monsieur Kamea, monsieur Van Dalen. Dank u, voorzitter. Kiitos, puheenjohtaja. Onnitteluni teille, hyvä ministeri, tästä ohjelmasta, jonka esittelitte. Se on todellista musiikkia korvilleni. Niin jos todellakin onnistutte toteuttamaan kaiken tämän, niin sehän olisi erinomaista. Ajattelen erityisesti toiminnallisia ilmatilan lohkoja. Toivon todellakin, että siinä onnistutaan, koska näin voitaisiin yksinkertaistaa asioita jo pelkästään kielellisestä näkökulmasta. Eurovinjetit Minusta on erittäin hienoa, että pistitte tämän kysymyksen taas esityslistalle ja minä soisin, kuten kollegatkin, että siitä puhuttaisiin edelleenkin. Pitää puhua ongelmien ytimestä, sisällöstä, teknisistä kysymyksistä eikä vain poliittisista. Ja nyt haluaisin esittää kysymyksen Eurovinjetistä. Mitä aiotte tehdä nykyisten järjestelmien kanssa, jotka ovat jo olemassa eri maissa, esimerkiksi tiemaksujärjestelmät Ranskassa ja Italiassa ja Alankomaissa halutaan nyt ottaa käyttöön tällainen maksujärjestelmä. Miten aiotte toimia Eurovinjetin kanssa? Minusta olisi hyvä päästä eroon kaikista näistä eri järjestelmistä, koska tästähän tulee ihan mahdotonta kuljetusfirmoille. Mitä mieltä olette? Hyvä ministeri, olen kovin iloinen todetessani, että kiinnitätte huomiota sisävesiliikenteeseen. Puhuitte epävirallisesta ministerineuvostosta Antwerpenissä. Lähettäkää sinne herra Kram, joka ajattelee paljon rautatiepakettia, mutta Reinijoella yli 60 prosenttia liikenteestä hoituu pienten laivojen, 1500 tonnin laivojen toimesta. Lähettäkää hänet Antwerpeniin, jotta hän näkisi, mitä sisävesiliikenne oikein merkitsee. Ja Antwerpenissa voi sitten pohtia myös Marco Polo-järjestelmää. On olemassa Marco Polo-järjestelmä sisävesiliikenteen edistämiseksi, ja ikävä kyllä se ei toimi Siihen liittyy erilaisia byrokraattisia raskaita säännöksiä. Ja jos haluatte parantaa Marko Polon tehokkuutta, pitäisi varmaan yksinkertaistaa sitä huomattavasti. Ja pyytäisin nyt teitä, hyvä ministeri, tarkastelemaan nimenomaan tätä Marko Polon järjestelmää jotta sitä vähän riisuttaisiin kaikista kommervenkeistä ja haluaisin esittää teille kysymyksen maantieliikenteestä. Kollegamme laati erinomaisen mietinnön sakkojen harmonisoinnista ja liikennerikkeiden harmonisoinnista. Ja huomaatte, että maantieliikenteessä järjestelmät poikkeavat suuresti toisistaan eri maasta riippuen riippuen. Kuljettaja voi saada 580 euron sakon Latviassa ja saada taas monen kymmenen tuhannen euron sakon jossain toisessa maassa. Ja siksi tällaiset valtavat erot pitää ehdottomasti tasoittaa, varsinkin kun ne ovat näin räikeitä. Ja toivon, että hoidatte tätäkin kysymystä kiireellä, joten toivotan teille nyt mahdollisimman suurta menestystä, kuten alkuun sanoin. Sisävesiliikenteessä ainakin luotan teihin täysin ja olen varma hyvistä tuloksista, joita saadaan aikaiseksi. Niin, kiitos ja voitte huomata, että puheenne herättää kiinnostusta ja Annan teidän nyt vastata ja sitten järjestämme toisen kysymyssarjan. Aikaa ei ole hirveästi. Niin kiitos, hyvä puheenjohtaja. Mikäli sallit, niin voisi nyt yrittää ryhmitellä vastaukset näihin kuuteen pakettiin, kuten alkuun ilmoitin johdannossani. Ja haluaisin aivan ensimmäiseksi kertoa teille tavoitteestamme haluta keskustella valkoisesta kirjasta. Tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että komission väki haluaa tai toivoo voivansa käynnistää keskustelun joulukuun ministerineuvostossa. Minusta se on hieman liian myöhäistä, kun ajattelee, että meidän kannattaa mielestäni tämän saman puheenjohtajakauden aikana kyetä käymään näkemysten vaihtoa neuvoston jäsenten välillä ja samalla viedä keskustelua eteenpäin komission kanssa katsoaksemme, minkälaisia sopeutuksia pitäisi tuoda mukaan, jotta ensimmäisen näkemysten vaihdon tulokset näkyisivät myöhemmin. Ja vuosi sitten suunnilleen aloitimme valkoisen kirjan valmistelun. Ja uskon, että pitäisi olla mahdollista lokakuun kokouksessa, vaikkei meillä vielä mitään lopullista asiakirjaa olekaan, vaan pikemminkin tällainen työasiakirja, niin lokakuussa pitäisi olla mahdollista käydä ensimmäistä näkemysten vaihtoa, voidaksemme tehdä päätöksiä joulukuussa. Noin niinkään siksi, että voitaisiin sanoa, että Belgia tässä puheenjohtajakaudellaan onnistui, vaan pikemminkin siksi, että olen vakuuttunut siitä, että valkoisen kirjan sisällön täytyy koota yhteen kaikki suuret ajatukset siitä, mitä pitää tehdä tulevien vuosien aikana liikkuvuuden osalta. Ja tässä valkoisessa kirjassa pitää määritellä tavoitteet ja toimintatavat tulevien vuosien aikana. Tämän valkoisen kirjan tulisi olla eräänlainen perustuslaki kokoelma säännöksistä, joihin pitää ryhtyä liikenteen toimivuuden takaamiseksi, on määriteltävä tavoitteet, varsinkin turvallisuuden kannalta, ja nämä olennaiset ajatukset pitää kaikki kirjata valkoiseen kirjaan. Uskon, että ulkopuolisen maailman nimissä olisi naurettavaa jatkaa keskustelua valkoisesta kirjasta, jos Tämä valkoinen kirja, joka koskee ajanjaksoa 2010-2020, julkistettaisiin vasta myöhemmin, vaikkapa vuonna 2011 tai 2012. Ja siksi on välttämätöntä ryhtyä toimeen. Toinen tärkeä kysymys, eurovinjetti. Tehän olette usea teistä tämän maininnut iloitsette siitä, että otamme uudelleen esille tämän ajatuksen. Myönnän nyt, että olen valtavasti miettinyt ennen kuin käynnistin uudelleen Eurovinjetin uran täällä. Jouduin pyörittelemään kieltäni monta kertaa ennen kuin tästä puhuin, koska neuvostossa puolustetaan hyvin erilaisia kantoja sen mukaan, mistä maasta ollaan lähtöisin ja mistä kulttuurista. Minä olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentissakin on valtavasti erimielisyyksiä tässä asiassa. Eurovinjetin osalta on varmaa, että useita kansallisia kantoja on jo otettu ja on erityisen vaikea saada aikaan yhtenäinen rintama EU:ssa. Siitä huolimatta Uskon, että meidän täytyy tähdätä ehdotukseen ja olla riittävän kunnianhimoisia. Joku puhujista, oliko se herra Kran, sanoi, että nyt on kiirehdittävä, koskaan ei voi toimia liian nopeasti Eurovinjetin kanssa. Ja minä taas pelkään, että jos nyt liikaa kiirehdimme, se voi olla vaarallista. Saatamme kompastua omiin ajatuksiimme ja tyriä kaiken. Uskon, että on käytävä keskustelua ennen vuoden loppua. Ja eri osapuolten täytyy analysoida kysymystä kaikkien näkökulmien valossa. On perustettu työryhmä, työryhmiä tämän asian työstämiseksi. On kyse arkaluontoisista kysymyksistä. Odotamme työryhmien työskentelyn tuloksia ja toivon tietysti, että olemme valmiita lokakuuhun mennessä, mutta en nyt kuvittele liikoja. Jos nyt kuitenkin valmiita olisimme, niin voisimme ainakin epävirallisesti keskustella varmaankin lokakuussa. Ja vielä Eurovinjetistä. On olemassa olennaisesti erilaisia optioita. Kaukaisempien maiden lähestymistapa poikkeaa kes- keskiössä kesku, keskellä olevien maiden näkökannoista. Ja lisäksi joissakin näistä maista on jo olemassa kansallinen järjestelmä, josta valtiot eivät halua luopua. Ne eivät halua, että se imaistaan jonkinlaiseen yleiseen eurooppalaiseen järjestelmään. Ja tämähän tekee valinnasta niin tavattoman vaikean. En nyt osaa ennakoida työryhmien aikaansaamia tuloksia, mutta uskon kuitenkin, että meidän täytyy Eurovinjetissä osata erottaa toisistaan. Yhtäältä kaikki se, mikä liittyy meluun ja saasteen valvontaan, ja toisaalta se, mikä liittyy infrastruktuurien käyttöön. Uskon, että tavalla tai toisella riskinä on se, että sekoitamme kaikki argumentit ja aiheet toisiinsa ja ne eivät ole kuitenkaan aina yhteydessä toisiinsa ja siksi tällainen erittely voisi olla yksi ulospääsytie, jotta paremmin otetaan huomioon vallitsevat näkökannat ja niiden erilaisuuden kirjo. Muutamat koordinaattorit ovat kiinnittäneet huomiotamme oikeutetusti rahoituskysymykseen ja varojen käyttöön, jos nyt selkeästi voidaan erotella toisistaan infrastruktuurit ja ruuhkat yhtäältä ja melun ja saasteen torjunta. Jos nämä voidaan erottaa selkeästi toisistaan, on paljon helpompi tietää, miten pitää rahoja käyttää. Ja silloin löydämme varmaan helpommin ratkaisun myös poliittisella tasolla. Emme halua mutkistaa kenenkään elämää budjetin kannalta, joten ongelmien ryhmittäminen kahteen eri kategoriaan helpottaa tietysti. Korvamerkintä earmarking on tässä hyvin tärkeää tietysti. Olin ymmärtävinäni siellä sun täällä, että moni teistä haluaa korostaa rahoituskysymystä. Ja minä taas soisin, että yritettäisiin saada samanlaisia tuloja kuin nykypäivänä saadaan, mutta sitten eri seikkojen painotus eurovinjetissä kehittyisi. Eli että antaisimme erilaista painoarvoa eri seikoille, kuten äsken sanoin, minkä pitäisi tyydyttää kaikkia ilman, että se koituisi kalliimmaksi käyttäjälle. Uskon, että tällainen toimintatapa olisi vähemmän globalisoivaa ja näin vastattaisiin paremmin eri maiden eri argumentteihin. Me haluamme harmonisoida mahdollisimman paljon liikenteeseen liittyviä toimenpiteitä, mutta se pitää kuitenkin suorittaa mahdollisimman järkevästi, jotta liikenteestä saadut rahat palaisivat liikenteeseen eivätkä muille aloille. Se onkin monimutkainen kysymys, johon vielä palaan kohta. Ja mitä tulee turvallisuuteen ja muistioon, joka julkaistaan, liikenneturvallisuudesta, niin tietänette, että aiemman toimintaohjelman puitteissa, kymmenvuotisen toimintaohjelman siis, tavoitteena oli vähintään 50 prosentilla uhrien lukumäärää ja jos nyt katsomme tilannetta vuonna 2009, toteamme, että muutamissa maissa, joissa tilastot olivat aiemmin erittäin huonot, tilanne on parantunut vuonna 2009 ja vuoden 2009 lopulla. Noin yleisesti ehkä tilanne on parantunut noin 30 kuudella prosentilla noin yleisesti, varsinkin maantieliikenteessä. Ja toivon, että tämän vuoden lopussa voimme todeta, että parannusta on ollut 40 prosentin edestä ja meidän on tietysti tähdättävä 50 prosenttiin, mutta tärkeintä on se, että huomaamme, että esiintyy todellista poliittista tahtoa uhrien lukumäärän vähentämiseksi. Mikä sitten onkaan lopullinen tilasto, niin tärkeintä on osoittaa, että tahtoa esiintyy. En nyt tiedä, mikä on tavoiteluku ajanjaksalle 2010-2020. Onko se edelleen 50 prosenttia? Miksi ei? Mutta tärkeää on se, että tapaturmien, loukkaantuneiden ja uhrien määrä vähenee ratkaisevasti. Ja tässä mielessä on tärkeää katsoa tilastoja ja vertailla niitä eri maiden välillä. Seuraava toimintaohjelma on sellainen, että sen pitää mielestämme sisältää nimenomaan tärkeitä kohtia heikkojen käyttäjien, haavoittuvaisimpien käyttäjien suojelemiseksi. Aiemmin ajattelimme ennen kaikkea kuljettajia, ajonopeutta, alkoholin käyttöä, rattijuopumusta, lääkkeiden käyttöä, liikennesääntöjen noudattamista, punaisia valoja ja niin edelleen. Eli moni toimenpide koski aina kuljettajia, mutta me haluaisimme nyt omassa lähestymistavassamme ottaa huomioon myös muunlaiset uhrit, jotka ansaitsevat huomiomme. Haluamme suojella haavoittuvaisia käyttäjiä, kuten heitä kutsumme. Haluamme kehittää toimenpiteitä heidän hyväkseen. Ja nekin pitää kirjata valkoiseen kirjaan. Rajat ylittävästä soveltamisesta, cross-border enforcement. Sitten tilanne tällä hetkellä perustuu edelleenkin kansallisiin päätelmiin ja ajatuksiin ja Niillä alueilla, jotka sijaitsevat rajojen kummallakin puolella, pitää kehittää yhteistyötä liikennevalvonnassa. Liian usein kaikki perustuu vain hyvin kahdenvälisiin suhteisiin kunkin maan poliisien välillä, eikä ole kyse mistään jäsennellystä yhteistyöstä, jota pitäisi kuitenkin automaattisesti harjoittaa. Asioiden ohjasten ei pitäisi olla vain paikallisten poliisien käsissä. Ja uskon, että jos haluamme nyt kehittää tiiviimpää harmonisointia, niin meillä on tietysti edessämme erilaisia sisäpolitiikkaan ja sisäiseen turvallisuuteen liittyviä asioita. Ajattelen erityisesti valvontaa liikenteessä niissä maissa, joissa kauttakulkuliikenne on mittavaa ja joissa on valtavasti rek- ulkomaisia rekkoja – huomaamme usein, että valvonta ei ole riittävän tehokasta ja on, valvoa, on vaikea valvoa lain noudattamista. Ja siksi me nyt rukoilemme, etteivät maat enää toimisi pelkästään kahden välisesti kaikki ne eroineen, Haluamme saada aikaiseksi automaattisen tietojärjestelmän Eurooppa-tasolla, mikä merkitsisi sitä, että Belgian poliisin täytyisi voida antaa sakot puolalaiselle, joka tulee Puolasta ja jolla on puolalainen rekisterikilpi Belgiassa. Eli nyt ei pidä pohtia sitä, että pitääkö noudattaa puolalaista vai belgialaista lainsäädäntöä. Haluan ottaa tämän esille sisäasiainministerien ja poliisiviranomaisten kanssa. On tärkeää saada yhtenäiset toimet ja päästä eroon kahdenvälisistä järjestelmistä. Kaikki ihmiset, jotka ovat seuranneet tätä kysymystä läheltä, tietävät hyvin, että on paljon keskusteltu siitä, mihin oikeusperustaan pitäisi tukeutua. Ben Törving sanoi aikoinaan, että sama se, onko kissa valkoinen vai musta, kunhan se hiiriä jahtaa. No, mikä oikeusperusta sitten onkaan, niin tärkeää on se, että voidaan harjoittaa tehokasta liikennevalvontaa jotta pahantekijät saavat rangaistuksensa. Miten sitten? No, sitä täytyy sitten pohtia tarkemmin. Ja esititte kysymyksen Bluebells ja Blue Lanesista. Luulen, että liikkuvuuden osalta on olemassa maita, joilla on erittäin hyvin toimiva sisäliikenneverkosto. Mitä tulee tähän yhteismodaalisuuteen, niin uskon, että on kyettävä niin taloudellisella kuin ekologisella tavalla käyttämään yhä enemmän sisävesiliikennettä ja on parannettava yhteyksiä meriliikenteen ja sisämaan liikenteen välillä käyttämällä sisävesiliikennettä. Kaikkea tätä pitää kehittää tasapainotetusti ja uskon, että pitää nyt kannustaa vahvistamaan yhteyksiä eri liikennemuotojen välillä, meriliikenteen ja jokiliikenteen erityisesti. Ja kaikkea tämä pitää jäsentää hyvin teknisesti ja samoin myös hallinnollisesti. Blue Lanesien toteuttaminen, nämä siniset väylät, niiden toteuttaminen on erityisen tärkeää. Ja lopuksi, mitä tulee ilmaliikenteeseen, ilmailuun, niin uskon, että on ryhdyttävä merkittäviin toimenpiteisiin eurooppalaisen yhtenäisen ilmatilan toteuttamiseksi. FABEX pitää saada aikaiseksi ja on oltava tiiviisti yhteistyössä siviiliilmailun ja sotilasilmailun välillä, jotta voitaisiin paremmin käyttää näitä ilmailuväyliä ja lohkoja ja näin varmaan voidaan vähentää myös lentopolttoaineen käyttöä ja välttää turhat kierrokset ja kaarrokset. Tässäkin on edettävä ripeästi. Haluaisin syventää muutamia konkreettisia kysymyksiä. Ulkoisten kustannusten sisäistäminen on tai tämä sisäisyyden näkökulma, eli pitää pystyä jakamaan taakka eri kuljetusmuotojen välillä. Ulkoisten kustannusten kansainvälistäminen. Pitää kehittää tällainen level playing field, jossa eri kuljetusmuotoja kohdellaan tasapuolisesti ja saadaan aikaan paremmat kilpailusuhteet kuin mitä tänään vallitsee. Tiedän hyvin, ettei heti paikalla voida saada kaikkea aikaiseksi. Kuitenkin uskon, että nyt on ennen kaikkea pyrittävä siihen, että päästään eteenpäin tälläkin saralla. Tässähän on kyse merkittävästä tulonlähteestä valtioille. Niinhän herra Gross täällä sanoi. Olette ihan oikeassa, ymmärsin hyvin mitä tarkoititte. Ja sanomannehan on yhteydessä myös teenteessä. Teenteehen on olemassa rajat ylittäviä hankkeita, joihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota kansallisissa ohjelmissa tänä päivänä. Ja näissä hankkeissa EUn osallistuminen varmaan antaisi merkittävän panoksen parempien rahoituslähteiden löytämiseksi neuv- yhteistyössä neuvoston ja komission ja parlamentin kanssa. Toivottavasti etsimme keinoja ja varoja, joiden avulla voimme täyttää puuttuvat aukot voidaksemme rahoittaa verkkopalat, verkostopalat jotka puuttuvat. Ja samalla meidän on parannettava infrastruktuurin laatua, mikä sitten kuljetusmuoto onkaan. Sitä pitää parantaa kansallisesti ja kansainvälisesti. On etsittävä tasapainoa. Korvamerkintä on tässä toki tärkeää, mutta mutta lopputavoite ei ole täysin valkoinen eikä musta, vaan on löydettävä myös vivahteita harmaata, joka tuo liikkumavaraa niiden ensisijaisten tavoitteiden mukaan, joita halutaan noudattaa. Ja uskon, että pitäisi löytää keinoja järjestää tämä rahoitus tehokkaasti ja turvallisuudesta, erityisesti lentokentillä. Tietänette, että etsimme parhaillaan globaalia eurooppalaista lähestymistapaa, jota haluamme kehitellä. Usea maa on tässä jo ryhtynyt ripeästi toimiin ja toivottavasti nopeasti saamme aikaiseksi yhteisen kannan. Ja toivon, että kaikki tämä toteutuu seuraavan neljän kuukauden aikana, jotta saisimme aikaiseksi pitävän ehdotuksen maantieliikenneturvallisuudesta, niin viittasin siihen. Uskon, että jos käy ilmi, että että uhrien lukumäärän vähentäminen 50 prosentilla ei olisikaan toteuttamiskelpoinen, niin siitä huolimatta rima on asetettava riittävän korkealle ja valkoisen kirjan yhteydessä kaikki poliittiset vastuuhenkilöt EU-maissa joutuvat, joutuvat ilmaisemaan tahtovoimansa tämän tavoitteen saavuttamiseksi eikä vain moraalisista syistä, vaan yksinkertaisesti, jotta voisimme torjua kaikkia näitä tapaturmia, jotka koskevat tuhansia ihmisiä. Onhan tästä myös taloudellisia kustannuksia ja sosiaalisia kustannuksia. Meidän täytyy työskennellä yhdessä. Usea maa on osoittanut, että on mahdollista edetä hyvien käytäntöjen ja vertailujen pohjalta voimme päätyä hyvään ratkaisuun. Ja meriliikenne sitten ja yhteistyö eri kuljetusmuotojen ja liikennemuotojen välillä – Tiedän, että joku kannattaa raideliikenne, rautatieliikennettä, joku toinen maantieliikennettä ja joku kolmas vesiliikennettä. Kyllä, mutta on kyettävä tunnustamaan, että jokaisella kuljetusmuodolla on omat etunsa ja haittansa. Tiedämme, että sisävesiliikenne ekologisesti ja taloudellisesti on, sisältää monia etuja. Tiedämme, että sisävesiliikenteen ongelmana on se, että se kestää pidempään ja tiedämme myös, että liikenneverkkoa ei aina ole kehitelty riittävästi sisävesiliikenteen osalta. Tiedämme, että sisävesiliikenteeseen nähden rautatieliikenne on paljon nopeampi ja rautatieverkosto on jo valmiiksi paljon tiiviimpi. Ja tiedämme, että rautatieverkko ei kuitenkaan ole yhtä joustava kuin maantieliikenne. Maantieliikenne voi kehittyä ja sopeutua yhden päivän aikana. Ja kun se on paljon sopeutumiskykyisempi, niin se tietysti pysyy kilpailukykyisenä. Tiedämme, että Bryssel, Pariisi, Pariisi, Köln voidaan Näitä välimatkoja voidaan kulkea rekalla yhdessä päivässä, mutta meidän täytyy nyt löytää tasapaino eri kuljetusmuotojen välille – jotta joka kerta voitaisiin käyttää sitä muotoa, joka vastaisi parhaiten taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaatimuksia tietyllä hetkellä. Ympäristön käsite on toki keskeinen. Sitä emme voi unohtaa. Herra Kadraui meidän täytyy ilman muuta nopeuttaa valkoisen kirjan julkistamista. Eurovinjetin yhteydessä puhuitte ylimääräisistä varoista, joita pitäisi nyt tuottaa. Ja totta on, että tarvitsemme näitä ylimääräisiä rahoja, mutta meillä on edessämme tehtävä, jossa lähdemme siitä periaatteesta, että nyt kustannustaakkaa ei pidä kasvattaa. Jos valtiovarainministereillä on käytössä rahaa, jota ei ole käytetty, niin he toki katsovat, miten sitten rahat jaetaan. Mutta meidän täytyy kyetä lakaisemaan oman ovemme edestä ja meidän täytyy valvoa sitä, että saamme paremman tasapainon aikaiseksi eri kuljetusmuotojen välille ja että varat käytetään oikein. Tente. tenteen kehittämisestä, niin sehän on vielä riittämätöntä. Tässäkin on rahoitusongelma. Kuten äsken sanoin, niin rautatieliikenteen kuin maantieliikenteen osalta – joudumme etsimään tasapainoa nyt komission ja neuvoston ja kanssa ja toivottavasti parlamentin tuella. Ja joudumme silloin miettimään eri sektorien teknisiä erityispiirteitä, erityisesti rautatiesektorilla. Meille on puhuttu erilaisista sähköisistä verkoista, joita on olemassa eri maissa. On paljon sähkökaapeleita ja johtoja, jotka pitää vielä haudata maan alle. On tärkeää korostaa turvallisuutta ja kuljettajien tiedonsaantia. Lyhyellä aikavälillä on panostettava ennen kaikkea turvallisuuteen. Se on keskeistä ja Euroopassa pitää korostaa teknistä harmonisointia, jotta tämä turvallisuus toteutuisi. On tärkeää kehittää infrastruktuureja teknisesti katsoen. Verkostojen kehittämisen pitäisi olla aika helppoa, mutta samalla ei pidä unohtaa turvallisuusnäkökulmaa ja on mentävä vielä pidemmälle ensimmäisen rautatiepaketin uudistamisesta, niin kuulimme, että on esiintynyt paljon kielteisiä reaktioita tätä kakkospakettia kohtaan ja neuvostossa on kehiteltävä keskustelua mahdollisimman avoimessa hengessä katsottava, mitkä ovat komission tavoitteet ja meidän on keskusteltava myös rautatieyhtiöiden kanssa ja eri maiden kanssa katsoen, mikä on todellisuus rautatiealalla ja ottaen huomioon, mikä rooli annetaan kansallisille rautatieyhtiöille. Ei kannata etsiä optimaalisia direktiivejä, jos konkreettisesti ei ole olemassa poliittista tahtoa seurannalle. On tärkeää, että rautatiepakettien yhteydessä voidaan keskustella avointa keskustelua, josta tulee rakentava neuvostossa. Toivottavasti saamme aikaiseksi ehdotuksia muutaman kuukauden sisällä ja toivon, että eri kansalliset viranomaiset toimivat rakentavassa hengessä. Usea teistä puhui seuraamuksista, kun on kyse rajat ylittävästä liikenteestä ja seuraamusten yhtenäistämisestä. Joku teistä otti esille mm, summan erot Baltian maiden ja vaikkapa Ranskan välillä. Me emme kykene yhtenäistämään näitä summia, mutta kun liikenne rikkomus toteutetaan, ja mikä sitten onkaan kansallinen ajatus sakon suuruudesta, niin tärkeää on se, että seuraamus voidaan panna täytäntöön. Se on tärkeämpää kuin varsinaisesti sakkojen harmonisointi. Jos kaikki, jos haluamme saada kaiken aikaiseksi kerralla, niin saattaa olla, että emme saa mitään tuloksia aikaiseksi. Ja vielä Fabekista. Uskon, että Fabekin kanssa pystymme etenemään hyvin ripeästi lentojen osalta. Minä voin puhua vain Belgiasta. Ranska, Saksa, benelux Sveitsi. Tämä tulee olemaan yksi tapa hoitaa paremmin ilmatila. Ja uskon, että näiden FABSien eli toiminnallisten ilmatilan lohkojen osalta. Uskon, että seuraavien kuukausien aikana saamme selkeää parannusta aikaiseksi. Ja mitä tulee matkustajiin ja heitä koskeviin ehtoihin, huomasitte, että linja autoliikenteessä kiinnittäisin huomiota ne yhteen asiaan. Tiedätte, että linja auto liikenne pitkien matkojen osalta tällä hetkellä on asiakkaalle kaikkein edullisin liikennemuoto. Ja jos nyt halutaan täydentää näitä sääntöjä, on ymmärrettävä, että jos halutaan tiukempia sääntöjä, niin tässä pitää ottaa huomioon myös hinta. Se on selvä. Nämä edellytykset, niillä on hintansa ja niiden pitää näkyä näiden ehtojen hinnoissa. Ja huomaamme, että aiemmissa toimintaohjelmissa rautatiesektori reagoi ensimmäisenä, koska juna ja bussi kilpailevat keskenään. Ja rautatiet yhtiöt ovat jo kysyneet minulta, miksi matkustajien lukumäärä on korkeampi. Tässä on ihan selkeä kilpailuongelma, joka on pidettävä mielessä. Tietäen, että Lentomatkustajien osalta kyllä ehdot ja muut hyväksytään kansainvälisellä tasolla, mutta kiinnitän huomiota siihen, että suurten lentoyhtiöiden osalta emme halua joutua tilanteeseen, jossa kansainvälinen kilpailu olisi sellainen, että meidän toimenpiteidemme myötä – jotka kohdistuvat omiin lentoyhtiöihimme, niin että niiden johdosta lentoyhtiömme eivät olisikaan enää kilpailukykyisiä muualla maailmassa. Jos säännöistämme tulee liian tiukkoja, on muistettava, että meille tulee todellinen kilpailuongelma. Valkoinen kirja, sisävesiliikenne, tästä on jo puhuttu Meksikon lahti ja nykyongelmat haluan ehdottomasti välttää sen, että aloittaisimme avoimen taistelun kollegani kanssa, joka on vastuussa ympäristökysymyksistä. Jos nyt ongelmia koituu meriliikenteelle, niin totta kai se nyt minua koskee. Kollegani, joka on vastuussa ympäristön suojelusta, haluaa toki puolustaa omia ajatuksiaan. Ja se on ihan normaalia. Tästä kansainvälisestä varausjärjestelmästä voin vain sanoa, että tällä hetkellä komissio valmistelee ehdotuksiaan todennäköisesti niitä ei saada aikaiseksi kaikkia tällä puheenjohtajakaudella, vaan se jää seuraavan puheenjohtajakauden Unkarin huoleksi. Ja sitten mitä vielä Bryggen ilmailua koskeva hui, huippukokous ja lentoliikennettä koskeva huippukokous ja ITS-stä. its on todellakin uskon. Sillä on merkittävä rooli autoalalla ja uskon, että ITSn myötä teemme, saamme aikaiseksi merkittävän harppauksen eteenpäin. Mm, hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Uskon, että valkoinen kirja antaa meille mahdollisuuden työskennellä tehokkaasti. Ylinopeudet, alkoholi, kaikki tämä on katettuna siitä ja mitä tulee Saksan hallituksen valintoihin Reinin ja Alppien osalta pitää varmaan kysyä nyt, pyytää ministeriä pohtimaan tätä asiaa. Sisävesiliikenteen haitoista puhuin jo. Hetkinen, tässä nyt sekoan vähän muistiinpanoissani. Rautateistä jo puhuin. Ai niin, saaste. Eli tavallisen saasteen lisäksi meillä on melusaasteongelma. Siitäkin pitää keskustella. Rekat. Miksi korostan erityisesti Galileota ja satelliittiteknologiaa? No siksi, että eurooppalainen järjestelmä olisi varmaan tervetullut on tietysti hirveän paljon tärkeämpää saada yhtenäinen järjestelmä. Jaksat sä jatkaa tätä plörinää? Sitten Marko Polo-hanke ja intermodaalius. Täytyy sanoa, että mitään aloitetta ei toistaiseksi vielä ole tehty, mutta luonnollisesti voin puhua tästä komissiolle, mutta täytyy täsmentää, että tämä ei varmaankaan tapahdu nyt tällä vuosipuolikkaalla. Sitten sakkoasia ja eri jäsenvaltioiden käytäntö. Tämä on tietenkin haitallista meille kaikille, mutta en usko, että näin lyhyessä ajassa saataisiin aikaiseksi jotakin hyödyllistä. Toivottavasti nyt vastasin kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia, arvoisa ministeri. Äh, suurella mielenkiinnolla kuuntelimme kyllä teitä. Meillä on kuitenkin tietyt aikarajoitteet käytännön kannalta. Äh, näin jälkikäteen voisin todeta, että meillä on Unkarin äh, ministeri, joka sitten tulee teidän jälkeenne näitä asioita hallinnoimaan. Meillä on nyt yhdeksän puheenvuoropyyntöä listalla. Tilanne monimutkaistuu. Ehdottaisin nyt, että ottaisimme ryhmäkohtaisesti nämä puheenvuorot puhujalistalle. Ja todellakin täytyisi nyt sitten tiivistää sanoma kahteen minuuttiin. Ja jos minuuttiin pystyisi puristamaan asiansa, niin vielä parempi. Ja toivon, että lyhyesti sitten tämän esityksen johtopäätökset voitaisiin esittää. Edustaja Paskua aivan lyhyesti. Señor ministro, me rindo. Arvoisa ministeri, muistan aivan erinomaisen elokuvan joka muistuttaa pitkälti kaikesta siitä, mitä te juuri äsken esittelitte. Toivon teille kaikkea hyvää ja paljon menestystä puheenjohtajakaudellanne. Sitoumukset, joita esittelitte, ovat äärimmäisen kunnianhimoisia. Toivon, että olette täysin tietoinen siitä vaarasta, johon te meitä johdattelette. Koordinaattorimme täällä on määritellyt ne kriteerit, joita me haluaisimme nähdä puolustettavan. En usko, että tähän täytyy tämän yksityiskohtaisemmin mennä, mutta eräs kommentti kuitenkin. Mathieu totesi, että ulkoisten kulujen sisällyttäminen kokonaiskustannuksiin on, on hyvin tärkeä asia. Meidän täytyy pystyä toimimaan niin, että toimitaan tasa-arvoisesti eri toimijoiden välillä. Tämä asiahan on neuvostossa ollut ongelma. Tätä ei pitäisi nähdä sellaisena asiana, että tietyille maille langetetaan jonkinlaisia rangaistuksia, vaan nimenomaan niin, että eri jäsenvaltioille annetaan taakkaa kannettavaksi tasa-arvoisesti. No sitten valkoinen kirja. Voin yhtyä siihen, mitä edustaja Cross sanoi. Liikennevaliokunta on samaa mieltä siitä, että valkoisessa kirjassa hyvin kattavasti täytyy näitä kysymyksiä käsitellä. Ja näin on tehtykin. Sitten meriliikenne, joka on, on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä aihe. Mehän saimme monivuotisesta meriturvallisuuspakettista asetuksen, joka sitten johti meriturvallisuusvirastoon. Tämä on aiheuttanut paljon keskustelua, miten sen uusien tehtävien kattamiseksi voidaan varmistaa rahoitus. Jos sille ei anneta lisää rahaa, niin miten se hoitaa kaikki tehtävänsä? Sitä vain kysyn. Kiitoksia kovasti eh, arvoisa ministeri näistä yksityiskohtaisista eh, selityksistä ja perusteluista. Koordinaattorit ovat ilmaiset selkeästi, minkälaista tasapainoa haluamme näihin kysymyksiin. Kiitos siitä, että olette käyttäneet näin paljon, käyttänyt näin paljon aikaa näiden asioiden esittelyyn. Hyvin lyhyesti pyydän. Todellakin lyhykäisesti. Rajat ylittävissä liikennekysymyksissä itse toimin esittelijänä. Voisin oikeastaan heijastella niitä sanoja, joita kuulimme jo täällä Belgian prioriteeteista. Ei pitäisi langeta siihen ansaan, jota jäsenvaltiot esittävät, nimittäin sille, että meillä ei olisi oikeusperustaa. Minusta meidän täytyisi omaksua käytännön läheinen lähestymistapa. Täytyy toimia niin, että komissio voi tehdä ehdotuksia joustavammasta järjestelystä ja sitten siitä päästäisiin yksimielisyyteen. Kenties nyt sitten vaikkapa nimeämis järjestely niin, että nimettäisiin jo olemassa olevat järjestelmät, sekin voisi olla väärä järjestelmä. Sinnekin mennään siihen ansaan, että neuvostolle ikään kuin annetaan se tekosyy, että se voi todeta, että eihän meillä ole oikeus perustaa. Ja sitten oikeus, oikeudellinen yksikö toimii sitten niin, että asiat jumeutuvat. Keskeinen ongelma, joka meillä on ollut näissä suurissa paketeissa viime vuosina, on ollut nimenomaan tämä oikeusperusta ongelma. Belgia omalla kaudellaan varmasti havaitsee, että tämä on keskeinen kysymys, kun ajatellaan näkyvyyttä, rahoitusta kaudella 2014-2020. Me tiedämme, että tämä on prioriteetti tulivuoren purkauden yhteydessä havaitsemme, että koko Eurooppa oli, oli polvillaan infrastruktuurikysymyksissä. Mehän olemme riippuvaisia äh, lentoreiteistä, ilmaliikenteestä. Tähän yhteyteen täytyy myös sitten sovittaa raideliikenne. Äh, varain äh, a nivel de lo que son inversiones lo que sea, pero... Seuraavien rahoitusnäkymien yhteydessä meidän täytyy tämä huomioida 2014-2020 on sellainen kausi, että Euroopan on pystyttävä täyttämään velvoitteensa liikenteen alalla. Viittaan siihen, mitä Pasquale sanoi. Kaukaiset alueet on hyvin herkkä kysymys. Siellä kaikki mahdollisuudet eivät ole aivan noin niin kuin käytännön tasolla mahdollisia. Meidän täytyy luoda vihreitä käytäviä jotka ovat äh, ekologisesti ystävällisiä, mutta ne ovat vihreitä myös sen takia, että ne mahdollistavat paremmanlaatuisen liikkuvuuden ja kustannustehokkuus parantuu. Pidämme myös lähestymistapanne logistiikkapuolta hyvänä. Toivottavasti työryhmä saa aikaiseksi tuloksia. Sehän on jo perustettu. Tarkoitus on saada uutta pontta logistiikka-alan kysymyksiin. voorzitter. Ik zou ook meneer Schoepen willen bedanken voor zijn uiteenzetting. Eh, en ook trouwens voor... Kiitos puheenjohtaja. Pitää paikkansa, että ennen kauden, kautenne alkua keskustelitte näistä aiheista tiettyjen valiokunnan jäsenten kanssa ja tämä keskustelu oli kyllä hyödyllinen. Toivon, että parlamentti ja puheenjohtajavaltio voivat toimia niin, että, että voivat yhdessä painostaa komissiota, että saisimme aikaistettua valkoisen kirjan aikataulua. En tiedä, miten tämä sitten käytännössä onnistuu, mutta joka tapauksessa toivon, että syksyllä voisimme jollakin konstilla tämän toteuttaa. Eurovinjetissäkin kenties tarvittaisiin jonkinlaista pientä painostusta. Te Toki puhuitte mielenkiintoisista asioista, mutta äh, parlamentin kannalta korvamerkkaus on aivan keskeistä. Kyse ei ole siitä, että valtioiden kassaa lähdetään täyttämään, vaan ennen kaikkea me haluamme tehokkuutta ja kestävää luonnetta tälle järjestelmälle. Jos me katsomme äh, raideliikenteen tehokkuutta, niin saa jos nyt saadaan sitten 30 miljardia tukiaisia Euroopassa, niin, niin mitä sillä saadaan aikaiseksi? No sitten melusaaste. Täytyy lisätä meluramppeja, meluvalleja. Ja rekoillahan ei kaikkialla ole samoja vaatimuksia. Teillä on tietoa raideliikenteestä enemmän kuin kellään täällä. Eli meidän täytyy saada aikaiseksi todellinen eurooppalainen raideverkosto. Ja viimeinen kommentti. Kaikkien liikennemuotojen suhteen meidän verkostomme ovat vielä aukkoja täynnä. Me tarvitsemme jonkinlaista eurooppalaista ajattelutapaa ja infrastruktuuria. Merci, monsieur Sterks. Madame Kiitoksia, edustaja Sterks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 päättänyt jo etukäteen taistella näissä kysymyksissä, jotka liittyvät liikennekysymyksiin puolella Sisäpolitiikkanne, kansallinen politiikkanne osoittaa samaa. Te olette hyvin keskeisellä sijailla ja liikenne on merkittävässä asemassa. Haluatte myös huolehtia muiden maiden ongelmista, jotka ovat keskellä Eurooppaa, on kuitenkin asia, jossa on edistytty hyvin vähän. Se koskee rautatieliikenteen harmonisointia. On hyvä, että korostatte tätä rautatiepaketin merkitystä. Matkustajaoikeudet ovat kuitenkin myös tärkeä asia ja niitä haluaisinkin korostaa. Sitten viimeisenä kohtana haluaisin tuoda esille sen, keskustelun aluekehitys- ja liikenneasioista vastaavien poliitikkojen välillä. On tärkeää, että keskustelemme näistä asioista, jotta tiedään, mitkä ovat tavoite yksi alueet. Ajatellaan vaikka Espanjaa. Se tavoite yksi alueen saavat tukea ja kun ajatellaan Portugalia, Italiaa ja Kreikkaa, Itä-Saksaa, uusia jäsenmaita, niin silloin täytyisi sopia siitä, että raha jaetaan tällaisiin suuriin investointihankkeisiin liikenteen alueella ja tällä tavalla saisimme hyvää infrastruktuuria aikaan. Ah, domnule ministru, Kiitos, puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti, ministeri. Tonava-hanke on nyt Troikka-hankkeessa mukana. Espanja, Belgia, Unkari. Mikä, minkälaisen prioriteettiaseman te myöntäisitte tälle strategialle? Toinen kysymys. Rahoitusnäkymien puolivälin tarkistus. Onko siitä jo selkeitä päätöksiä. Eli se tapa, miten te käytätte tätä tarkistusta hyväksenne, niin että jäsenvaltiot, jotka eivät ole käyttäneet riittävästi rakennerahastoja liikenneinfrastruktuurin parantamiseksi voisivat toteuttaa tämän toisella puoliskolla. Äh arvoisa puhemies Minäkin haluaisin puhua lyhyesti, kun ottaa huomioon paljonko kello on. Haluan viitata siihen, mitä edellinen puhuja sanoi, ja eh, niiden tuomitseminen, jotka ovat siis syyllistyneet väärinkäytöksiin tai rikkomuksiin. Meidän täytyy päästä eteenpäin näissä kysymyksissä. Sitten toinen lyhyt kysymys. Mitä mieltä olette siitä, että annetaan lupa tällaisille eurooppalaisille reiteille vai onko se puheenjohtajavaltion toimivaltuuksien ulkopuolella? Ja, herzlichen Dank. Drei Fragen habe ich an Sie, Herr Minister. Kiitos. Minulla olisi kolme kysymystä ministerille. Ensinnäkin Eurovinitistä. Te totesitte, että kokonaistaakka liikenteelle ei saa lisääntyä. Sitten nämä ulkoiset kustannukset, miten nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää toisiinsa, eli ulkoiset kustannukset, jotka sitten maksatetaan jäsenvaltiolla, eikä itse liikenne siksi, liikennealalla. En oikein ymmärrä, miten aiotte sovittaa yhteen nämä. Toivon vastausta. Ja sitten toinen seikka, liikenneprotokolla on edelleenkin avoinna. Saatteko nyt kuuden vuoden työn ja ponnistelun jälkeen tämän protokollan valmiiksi? Te puhuitte myös matkustajien oikeuksista. Minun käsitykseni ja vaikutelmani oli se, että matkustajat nähdään sellaisena asiana, että oikeastaan olosuhteet eivät ole, ole samat, joissa he toimivat. Linja-autoliikenne on tietenkin varsin vaikeassa jamassa tällä hetkellä. Toi, aivan erilainen sektori kuin ilmailu ja raideliikenne. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ehrgeizige Ziele sind ganz schön und gut, aber wenn ich mal Ihr Programm anschaue und die Agenda... Tämä, että asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita, on hyvä asia. Ne asiat, jotka ovat ohjelmassa ne mukana, on vähän, on vähän kuin tässä olisi kyse jonkinlaisesta osaketoiminnasta. Ja sitten katsotaan, miten asioita saadaan aikaiseksi. Miten sitten nämä lupamanne ohjelmat, miten ne voidaan saada täytännön panon astelle. Sitten kun ajatellaan näitä kuljettajien työolosuhteita, siinä tarvitaan uusia ulottuvuuksia ja kapasiteetteja kulkuneuvoille. Mitä mieltä olette? Madame Weitmans, Meillä on pieni ongelma, koska rouva Whitemans odottaa meitä täällä hyvin kärsimättömästi, mutta teillä on kuitenkin paljon kysymyksiä, joita on esitetty ja onkin vaikea vastata tällaisiin eri, täsmällisiin kysymyksiin, joita on noin parikymmentä tässä ajassa kun ajatellaan, että te maantieteellisesti teette työtänne hyvin lähellä meitä, niin ehkä voitte tulla vielä uudelleen paikalle. Ehkä voitte siis tulla uudestaan valiokuntaan vierailulle, koska kun ajatellaan tätä, tämän ohjelman runsautta ja kun otetaan huomioon, kuinka paljon meitä tämä hedelmällinen keskustelu kiinnostaa, niin tämä voi olla hyvä ajatus, mutta meillä on todellakin nyt hieman aikatauluongelma, koska matkailuasioista vastaava ministeri on jo täällä paikalla. Toivon, että voitte jollakin tavalla vastata näihin kysymyksiin, mutta olisi myös toivottaa, että voitte palata uudestaan loman jälkeen tänne, koska olisi hyvä eh, palata näihin kysymyksiin ja haluankin jo tässä vaiheessa kutsua valiokunnan nimissä teidät uudelleen paikalla, koska kaikkia aiheita ei todellakaan ole voitu kattavasti käsitellä. Toivon, että nyt teette jonkinlaiset johtopäätökset. Je voudrais de toute façon... Puheenjohtaja, joka tapauksessa tässähän on edustaja Rainerin eh, esittämä kysymys gigalinjoista, en aivan ymmärtänyt. Aa, megahankkeet, selvä. Megarekat. Ahaa, erityis, erityisen pitkät rekat. Kenties jos saisin tämän kirjallisesti tämän kysymyksen, niin voisin sitten palata siihen ja vastata. Selvä, kyllä minä tulen sitten myöhemmin takaisin. La volonté du président fait loi. Puheenjohtajan tahto on nyt laki. Okay. Okay, Je vous laisse un mot de conclusion quand même. Eh bien, minä annan teille kuitenkin mahdollisuuden tehdä vielä päätelmät tästä keskustelusta. No, kuten sanoinkin jo alustuksessani, haaste on suuri ja tahto päästä eteenpäin on myöskin vahva. Uskon, että voimme päästä eteenpäin, jos saamme, jos saamme aikaan liittävästi koordinointia komission, neuvoston ja parlamentin poliittisten ryhmien välillä, koska uskon todellakin, ja tämä on todella syvä vakaumukseni, että jos haluamme puhua yhtenäisestä Euroopasta ja sisämarkkinoista, liikenteellä on äärimmäisen tärkeä rooli, ja Euroopan yhtenäisyys voidaan toteuttaa vain jos meillä on sellaiset liikennejärjestelyt, jotka toimivat hyvin, jotka toimivat harmonisella tavalla ja oikealla tasolla ja kaikki on suhteutettu oikealla tavalla toisiinsa. Olen sitä mieltä, että tämä on makrotaloudelliselta ja ympäristön kannalta ja turvallisuuden kannalta sellainen asia, että meidän täytyy käyttää kaikkia niitä elementtejä, jotka ovat käytettävissämme ja meidän täytyy tehdä oikeita valintoja ja todellakin ajatellaan tätä tulevaa puolivuotiskautta, niin tämän puheenjohtajakauden lopussa meillä on riittävän selkeät suuntaviivat, jotta voimme jatkaa tuota väylää pitkin ja saada aikaan tyydyttäviä tuloksia näillä markkinoilla, jotka täytyy vielä toteuttaa. Ja kun ajatellaan taloudellista, ekologista ja turvallisuustasoa ja liikenteen vaatimuksia liittyen liikkuvuuteen. Kaikkia näitä asioita tarvitaan, jotta voimme saada nämä asiat päätökseen kansalaisia tyydyttävällä tavalla. Euh, Kiitokset koko valiokunnan nimissä tästä mielenkiintoisesta hetkestä. Kiitokset siitä, että tulitte tähän valiokuntaan vieraaksi. Me seuraamme työtänne suurella mielenkiinnolla me haluamme nähdä teidät varmasti pian vieraana tässä valiokunnassa uudestaan. Kiitokset teille. Bon, voilà, mesdames et messieurs, je sollicite votre attention. Hyvät naiset ja herrat, nyt alkaa toinen osuus tämän iltapäivän kokouksen töistä. Haluan kiittää rouva Vexmansia, joka on matkailuministeri. Voisimmeko sopia, että keskustelut käydään kovemmalla äänellä tuolla käytävässä ja täällä salissa puhutaan hiljaisemmalla äänellä. Haluan siis tervehtiä Belgian liikenneministeriä, anteeksi matkailuministeriä Rouva Weikmansia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun matkailuministeri tulee va- vieraaksemme silloin, kun Lissabonin sopimus on annastunut voimaan vastuussa olevaan valiokuntaan. Ja nyt me siis olemme operatiivisessa vaiheessa näidenkin asioiden käsittelyssä. Kiitokset siitä, että olette tullut paikalle ja annan teille välittömästi tässä vaiheessa puheenvuoron. Ja, sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, zuallererst möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass ich es jetzt nicht schuld bin, dass mein Kollege... Puheenjohtaja haluaisin sanoa, että ei ole minun syyni, jos kollegani ei saanut mahdollisuutta vastata kaikkiin kysymyksiin. Minä tulin oikeaan aikaan paikalle ja olen iloinen siitä, että olen täällä nyt edustamassa Belgiaa puheenjohtajavaltiota matkailuasioiden alalta. Keskustelu tämän valiokunnan kanssa tulee varmasti olemaan säännöllistä – koska kuten todettiin, tämä valiokunta on kuuluisa dynaamisesta asenteestaan ja me arvostamme sitä kovasti. Haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen seikkaan, että tämän keskustelun pohjalta avustajani ja minä olemme käytettävissänne muiden kysymysten vastaamiseen ja voimme käsitellä muitakin aiheita – olen, olemme käytettävissä, niin siitä voitte olla vakuuttuneita. Haluaisin mennä sitten Pelkian puheenjohtajakauden ohjelmaan tarkemmin, mutta ensin muutama, muutama yleinen huomio. Huomasitte varmasti, jo, tai tämä, jotkut seikat tulivat teille esille silloin, kun liikenneministeri tässä puhui. Mutta sitten matkailun alalta haluaisin korostaa sitä, että meillä ei ole vielä neuvotteluja hallituksen lopullisesta kokoonpanosta käyty, mutta tällä sektorilla on tärkeää, että korostamme yleistä puheenjohtajavaltion ohjelmaa ja että ohjelma ei kärsi taas maan sisäisestä tilanteesta, koska meillä on ollut kuitenkin aikaa valmistella tätä ohjelmaa ja saattaa se nyt täytäntöön me, tie, meillä on tietenkin saksankielinen alue, flaaminkielinen alue, Brysselin alue ja sitten Vallonia, Belgiassa, kaikki nämä ovat toimivaltaisia alueita matkailun alalla. Ja nyt ohjelma, jonka teille esittelen, on tehty yhdessä eri alueiden kollegoiden kanssa. Ja tämä ei ole mitenkään seurausta viimeistä, viimeisistä vaaleista. Meillä on ollut aina siis asiasta vastaava ministeri tehtävässä. Haluan, että tämä tulee selkeä, selväksi teille. Haluan myös korostaa sitä, että me jatkamme työskentelyä niin, että olemme tehtävien tasalla tämänkin puheenjohtajakauden aikana. Me olemme keskustelleet asioista myös Troikan kanssa, eli Espanjan ja Unkarin kanssa. Belgialla on kunnia nyt olla työssä mukana tässä Troikassa Lissabonin sopimuksen voimassaoloaikana ja haluan onnitella edeltäjääni Juan Mesquidaa, joka on hoitanut tätä tehtävää viimeisen kuuden kuukauden aikana matkailuasioiden alalla. Sitten kun ajatellaan näitä uusia työskentelymetodeja Troikan osalta, haluaisin korostaa sitä, että Lissabonin sopimuksen artiklan 195 mukaisesti on mahdollisuus puhua matkailupolitiikasta. Artikla 195 on siis oikeusperustamme ja Tällä tavalla on mahdollista hoitaa tiettyjä toimia jäsenmaissa. Tämä matkailuelinkeinohan edustaa 1,8 miljoonaa ja se työllistää 12 prosenttia aktiivisesta väestöstä. Kun ajatellaan matkailua elinkeinona, matkailu on tärkeä talouden osa-alue ja se haluan muistuttaa siitä, mikä merkitys matkailulla ylipäätään Euroopan unionille on matkailun panos on tärkeä, kun ajatellaan 2020 agendan tavoitteita. Matkailu, kuten muutkin, monet muutkin sektorit, joita Euroopan parlamenttikin käsittelee työssään, on kohdannut suuren kriisin. Kriisinhän tunnemme vielä tänäkin päivänä hyvin mutta on myös todettava, että matkailu elpyy nopeammin kuin muut sektorit, muut talouden sektorit, jo tämä onkin vielä lisää argumentti sen puolesta, että matkailu on todellakin saanut tärkeän roolin myös tässä Agenda 2020 ohjelmassa. On selvää, että matkailun erityispiirteet ovat saaneet aikaan sen, että kansallisella tasolla matkailulla on suurta merkitystä. Tämä pätee myös alueellisella tasolla. Annan joitakin esimerkkejä, kun ajatellaan sisämarkkinoita, kilpailua, työllisyyttä, alueellista aluekehitystä, maaseudun kehitystä. Aina näissä kohdissa, kaikissa mainitsemissani kohdissa matkailulla on tärkeä rooli. Lisäksi kuluttajansuoja-asiat ovat myös yksi kysymys Matkailulla on paljon haasteita edessään sekä taloudellisella, ekologisella että sosiaalisella tasolla. Ja nyt on kyse korkeasta eurooppalaisesta tasosta, jonka kautta pitää kehittää sellaisia välineitä, jotta voidaan reagoida parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tässä hengessä Ministerit ja valtiosihteerit kokoontuivat Madridissa 15.4. Tuon epävirallisen kokouksen yhteydessä hyväksyttiin niin kutsuttu Madridin julkilausuma, joka hyväksyttiin yksimielisesti ja jossa korostetaan sosiaalisesti vastuullista matkailua. Halutaan myös rakentaa eurooppalaista konsolidoitua matkailua ja otetaan huomioon toissijaisuusperiaate. Halutaan kehittää mm, eettistä ja sosiaalisesti vastuullista matkailua, joka ottaa huomioon taloudelliset tekijät, kulttuuritekijät ja kestävän kehityksen. Jäsenmaat ovat halunneet käyttää uusia välineitä, on tehty ehdotuksia uusien teknologioiden käytöstä, on myös korostettu sitä, että hyviä käytänteitä pitää vaihtaa, verkostoja pitää kehittää ja tämä julki, Madridin julkilausuma tuo uudenlaista näkyvyyttä alalle. Uudenlaista näkyvyyttä sitä kautta, ettei jumiuteta toimintoja, vaan halutaan kehittää matkailua. Belgia on tyytyväinen siitä, että komissio on julkaissut tiedonannon, joka koskee matka- eurooppalaista matkailua. Tämä tiedonanto annettiin 30. kesäkuuta Espanjan puheenjohtajakauden lopussa ja on voitu todeta, että komissio on ottanut tuossa tiedonannossaan huomioon Madridin suositukset ja tämä on tehty, kun on kuultu eri alan edustajia myös yksityisellä puolella. Komission tiedonanto kohdistuu toimintapuitteisiin, jotka voivat vahvistaa matkailun kilpailukykyä ja vahvistaa matkailun kestävää kehitystä. Tämä tiedonanto ehdottaa myös joukon aloitteita, jotka noudattavat myös eettisiä periaatteita. Se kohdistuu neljälle alalle, jotka tunnettekin. Ensinnäkin halutaan rohkaista matkailun kilpailukykyä. Sitten halutaan edistää kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämistä. Halutaan myös kehittää Euroopan näkyvyyttä matkailukohteena, tällaisena laadukkaana matkailukohteena. Ja lisäksi halutaan integroida matkailu Euroopan unionin rahoitukseen, niin että se kuuluu rahoitukseen, unionin rahoitukseen mukaan. Lisäksi halutaan sitoutua yhdessä jäsenmaiden kanssa näiden toimintaohjelmien toteuttamiseen. Mitkä ovat sitten Belgian puheenjohtajakauden prioriteetit? ne ovat niitä prioriteetteja, joiden pohjalta voidaan rakentaa sitä, mitä myös jo Troikan myötä on valmisteltu ja mitä komissio tiedonannossaan on pohjustanut. Belgian kaudella meillä on selkeä tavoite. Haluamme valaa pohjan selkeästi eurooppalaiselle matkailupolitiikalle. Meidän pitää päättää, millä alalla olemme valmiita lisäämään yhteisön ulottuvuutta. Kaikki tämä merkitsee sitä, että pitää määritellä paremmin nämä asiat ja nämä alueet silloin, kun matkailuministerit kokoontuvat. Tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun matkailuministeri on paikalla valiokunnassa ja ensimmäinen kerta, kun matkailuministeri ministerit kokoontuvat. Ja silloin tarkastellaan sitä, mitä komission tiedonannossa tarkkaan ottaen on. Nämä ovat Belgian puheenjohtajakauden tärkeitä tavoitteita. Sitten tästä, käsi, tästä lähtien mm, tarkastelemme eteenpäin aikatauluja. Siellä edessämme on matkailufoorumi. Siellä käsit, keskustellaan toimenpiteistä ja siellä kaikki osapuolet ovat mukana neuvotteluissa. Sitten käännymme jo tässä vaiheessa unkarilaisten kollegoidemme puoleen. Haluamme pohjustaa heidän työtään sitten jatkossa. Mitkä ovat nämä suuret teemat, jotka Belgia tulee sitten ottamaan omaan ohjelmaansa? Anna niistä jonkinlaisen läpi valaisun. Ensinnäkin me haluamme pohtia sitä tapaa, millä voimme kehittää tällaista laatumatkailua ja sosiaalisesti vastuullista matkailua. Haluamme saada Euroopan unionille jonkinlaisen oman laatumerkkinsä tai leimansa – ja tätä kautta lisätä näkyvyyttämme. Me haluamme korostaa sitä, että matkailualamme on laadukas, haluamme sen pohjautuvan arvoihin, haluamme korostaa kestävää luonnetta matkailussa. Eli tätä kautta haluamme sijoittua matkailun maailmankartalle. Haluamme myös lisää dynamiikkaa tälle alalle. Sen takia järjestämme näitä keskusteluja. Meillä on Eden hanke, jota viime vuosina on työstetty. Sitä jatketaan. Myös kulttuuri ja matkailu on sellainen teema, jota haluamme painottaa. Varmasti toteat, että kulttuurihan on jo keskusteluissa mukana Euroopan unionissa. Pitääkö siitä nyt keskustella matkailunkin yhteydessä toki olette oikeassa, mutta kun me puhumme matkailusta Euroopan unionissa, niin mehän puhumme sellaisesta ilmiöstä, joka toki on määriteltävissä oleva ilmiö, mutta hyvin moninainen. Meillä vallitsee valtava kulttuurien kirjo ja moninaisuus Euroopassa. On paljon kulttuurielementtejä Euroopassa, joita matkailuala voisi hyödyntää. Me haluaisimme, että matkailu kehittyy rannikkoalueilla, vuoristoalueilla, pääkaupungeissa. Matkailu on tärkeää myös eri alueiden näkökulmasta. Alueet voivat tuoda oman lisäarvonsa – Eurooppaan kokonaisuutena. Me voimme korostaa muun muassa teollistumisen kulttuurihistorian merkitystä. Meillä on myös kulttuuripääkaupunkiperinne, jota voitaisiin entistä enemmän hyödyntää. Näitä aihealueita me haluamme nostaa esille. Sitten on eräs aihe, joka varmasti miellyttää kaikkia. Eli se, että meidän täytyy pohtia se, miltä perustalta me jatkossa teemme työtä. Hyviä käytäntöjä toki täytyy tutkia, mutta miten tässä sitten konkreettisesti edetään? Muilla sektoreilla tätä on jo toteutettu. Meillä voisi olla jonkinlainen digitaalinen eh, perusta tai alusta, jolla, jonka avulla asiassa edettäisiin on kenties muitakin mahdollisuuksia, joita on jo Euroopan unionissa käytössä. Eikö tässä voitaisi mennä vieläkin pidemmälle? Tätä teemaa työstetään kaudellamme. Meidän mielestämme matkailun täytyy olla paremmin tunnettua, jotta sitä voidaan myös kehittää paremmin. Kyse on myös siitä, mitkä ovat ne metodit, jotka olisivat kaikkein tehokkaimpia – Toki meillä on oltava infrastruktuuri kunnossa, mutta jatkossa täytyisi toimia niin, että voimme yhä tehokkaammin olla matkailualan palveluksessa. Näiden keskeisten kysymysten lisäksi aiomme myös pyytää jäsenvaltioita tekemään esityksen siitä, mitkä ovat matkailuteollisuuden kannalta pääkysymyksiä. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, vaikkakin varmasti osa vastauksista kaikilla on jo mielissä. Jäsenvaltioiden on tätä pohdittava vielä ja niiden on tunnustettava matkailun rooli ja arvo sellaisenaan. Niin ikään on tärkeää edistää Euroopan roolia matkailukohteena. Meillähän on jo ehdotuksia, joita on tehty tiedonannossa. Miten me voisimme esimerkiksi myydä Eurooppaa paremmin internetin avulla? Matkailun alalla internetillä, tietotekniikalla on merkittävä rooli. Innovaatiot, tutkimus- ja kehitystoiminta on äärimmäisen tärkeää. Niin se on myös matkailun alalla. Matkailu alan varsinaiset tekijäthän ovat PK-yrityksiä. Niidenkin täytyy pystyä käyttämään uutta tekniikkaa. Tietotekniikka siellä on aivan keskeisen tärkeää. Kaiken kaikkiaan siis matkailu on meille valtti ja etu. Taloudellisen ja sosiaalisen eurooppalaisen identiteetin kehittäminen on, on siinä oleellista. Matkailu ja kulttuuri näiden aiheiden väliset yhteydet, niistähän minä jo puhuin. Väistämättä nyt kun meillä on käynnissä sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vastaisen taistelun eurooppalainen teemavuosi, niin tämä liittyy myös matkailukysymyksiin sosiaaliseen matkailuun. Tällähän on jo pitkät perinteet ja kyse on siitä, että Eurooppa voisi omalla tavallaan ja roolillaan rohkaista sosiaalista yhteiskunnallista turismia. Tämäkin on yksi prioriteeteista kaudellamme. Toivottavasti en nyt käyttänyt puheaikaani väärin ja liian pitkään. Vielä taitaa olla kolme varttia aikaa, jotta voimme käyttää sen keskustelun. Haluan kiittää teitä mielenkiinnosta ja, ja olen tyytyväinen tästä näkemysten vaihdosta. Kiitos. Tämä nopea katsaus ja aivan aikataulussakin. Nyt voimme antaa puheenvuoron koordinaattoreille. Mathieu Grosch ensimmäisenä, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzende, vielen Dank, Frau Präsidentin. Heute für mein Teil ist zweimal Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset ministerille. Tämä on nyt minulle ensimmäinen kerta, kun Meillä on Saksan, Saksaa puhuva matkailuministeri paikalla parlamentissa ja ensimmäinen kerta, kun Lissabonin sopimus on voimassa ja meillä on paikalla matkailua edustava henkilö. Matkailu on tärkeä ala ja jos tarkastellaan tätä valiokuntaa, joka on vastuussa liikenteestä ja matkailusta, niin nämä sektorit työllistävät yli 20 miljoonaa ihmistä EU-ssa, ja nämä kaksi sektoria ovat hyvin läheisesti yhteydessä toisiinsa. On tärkeää, että rakennetaan siltoja liikenteen ja matkailun välille. Se on molempien sektoreiden intresseissä ja se on tärkeää myös taloudelle. Niitä molempia täytyy kehittää kestävällä tavalla. Eurooppa ja monimuotoisuus. Senhän te mainitsitte. Kuitenkin monimuotoisuudella on tiettyjä ongelmia. Jotkut ovat sitä mieltä, että monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että täytyy pitää kiinni kulttuurista hyvin eristäytyneellä tavalla eikä tarvitse välittää muista. Mitä mieltä tästä olette Euroopan tasolla, jos, jos tarkastellaan tätä rantakeskeistä matkailua, johon olemme tottuneita, niin täytyy myös katsella vaihtoehtoja. Ja tämä valiokunta on hyvä paikka keskustella aiheesta, mutta sitten tämä ikuisuuskysymys, miten tämä kaikki maksetaan, miten nämä hyvät ajatukset saadaan käytännön tasolle – miten nämä keskustelut voivat saada jonkun konkreettisen muodon tulevaisuudessa. Jos puheenjohtaja Brian Simpson olisi täällä ja kuulisi termin teollisuusmatkailu, hän olisi hyvin tyytyväinen huomis, huomisen verkkotoiminta kulttuuri- ja teollisuuskaupunkien välillä on hyvin tärkeä ja kiinnostava ajatus. Se antaa myös hyvän vaihtoehdon tällaiselle. Se on yksi hyvä matkailumuoto, jota voidaan kehittää. Sitten mainitsitte sen, että matkailu on mahdollisuus auttaa ihmisiä, joilla on rajalliset liikkumismahdollisuudet. 120 000 ihmistä on se ihmisryhmä, jota tämä koskettaa. On mielenkiintoista nähdä, miten halutaan miten nämä erilaiset standardit tulevat esille keskusteluissa Euroopassa. Me emme saa näitä kriteereitä aikaan yhdessä yössä, mutta olisi hyvä, jos se voitaisiin saada aikaan vuoden loppuun mennessä. Tällainen äh, liikuntarajoitteisten matkailun edistäminen on asia, jossa tarvitaan edistystä. Uskon, että tulevien kuukausien aikana voidaan päästä eteenpäin näiden aloitteiden osalta kaikilla näillä alueilla. Ja tämä valiokunta tukee teitä näiden hankkeiden ja aloitteiden osalta, ei ainoastaan keskustelussa, vaan myös konkretian tasolla. Dank u wel, voorzitter. Uh, inderdaad, een grote concentratie Duitsstalige Belgen. Uh, mevrouw de minister, ik wil u danken voor uw inleiding. Rouva ministeri, haluan kiittää teitä johdannosta ja todeta, että emme voi muuta kuin olla kanssanne samaa mieltä. Matkailu on äärimmäisen tärkeä ala valiokunnassamme ja koko Euroopassa. Matkailun rooli on jäänyt liian rajalliseksi. Jos me ajattelemme sitä, mitä kaikkea me voimme tehdä liikenteen alalla, niin verrattuna matkailukysymyksiin, niin matkailussa kyllä on, on jääty paljon jälkeen. Eurooppa kokonaisuutena on huippukohde matkailussa. Mutta meillä ei kuitenkaan ole minkälaista kokonaisstrategiaa, miten voisimme hyödyntää sen potentiaalia. Tämä vaatii vielä ponnisteluja. Ja nyt kun meillä on Lissabonin sopimus voimassa ja matkailu on mukana prioriteettina tällä sopimuksessa, niin on, on aivan oleellista, että liikennepolitiikan kautta suoraan ja epäsuorasti se vaikuttaa myös matkailuun. Jos me pohdimme vaikkapa matkustajien oikeuksia, toki jotakin siis jo tälläkin sektorilla toteutetaan, mutta tarvitsemme kyllä lisää toimintaa Tarvitsemme lisää koordinaatiota. Esimerkiksi täytyisi saada luotettavampia tietoja kerätyksi, siis tilastotietoja. Tällä hetkellä vielä tiedot eivät ole vertailukelpoisia. Jos hotellilla on yksi tähti yhdessä maassa, niin se ei ole samantasoinen kuin yhden tähden hotelli toisessa maassa. Meillä pitäisi olla jonkinlaista integroitua kattavaa tietoa koko unionin tilanteesta. Tätäkin asiaa täytyy vielä pohtia lisää. tällaista integroitua järjestelmää ja vertailuja voidaan käyttää matkailualalla aivan niin kuin liikenteenkin alalla. Nimenomaan voitaisiin edistää niitä mahdollisuuksia, joita meillä on olemassa jo tällä hetkellä matkailun kentällä. Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminenkin on yksi mahdollisuus. Hotellit täytyisi saada paremmin täyteen myös hiljaiseen, hiljaisen sesongin aikana, eikä pelkästään huippukautena. Euroopan lisäarvo on nimenomaan se, että kehitämme uusia matkailuideoita. Täällä mainittiin teollisuusperintö. Tässähän meillä on äärimmäisen pitkät perinteet. Meillä on myös maaseutualueita, on myös muita ajatuksia, joita voitaisiin viedä eteenpäin. Turistit ovat vielä kovin, kovin hajallaan pitkin Eurooppaa näissä, näissä asioissa. Ja kovin kattavaa järjestelmää ei ole voitaisiin kyllä edetä myös jonkunlaisen harmonisoinnin suuntaan, esimerkiksi niin, että olisi vaikkapa vähimmäiskriteerejä. Esimerkiksi vammaisten tilanteen helpottamiseksi, auttamiseksi ja vaikkapa nyt sitten tässä hotellitähti luokitusjärjestelmässä voisi olla jonkinlaiset vähimmäiskriteerit. Tietysti tarvitaan myös aikataulu hankkeen toteuttamiseksi. lopuksi haluan vielä toivottaa teille kaikkea menestystä omalla kaudellanne ja toivon, että pääsemme mielenkiintoisiin tuloksiin vuoden loppuun mennessä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Rouva ministeri, olen iloinen siitä, että olette tullut tähän valiokuntaan. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että voimme todellakin Meillä on tämä uusi toimivaltuus matkailualalla Lissabonin sopimuksen myötä. Matkailu varmasti etenee ennennäkemättömällä tavalla. Matkailu tuo paljon työpaikkoja. Se on, merkitys on lisääntynyt entisestään. Matkailulla on paljon merkitystä, koska ihmiset ovat vapaampia matkustamaan enemmän kuin aikaisemmin. Ihmisillä on mahdollisuus suunnitella lomansa eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja kun ajatellaan tilannetta, että on niitä, jotka haluavat edelleen mennä Majorkalle ja sitten on niitä, jotka haluavat mennä vuoristoon ja tehdä jotakin, lomallaan jotain muuta. Minä ja muut eurooppalaiset ystävät me olemme miettineet näitä asioita monella tavalla ja matkailun sisällyttäminen näihin kysymyksiin on tärkeä. Eurooppalaiset puitteet matkailulle ovat asia, jossa voidaan luoda uusia matkailukäsitteitä. Epävirallinen ministerikokous on nyt pidetty ja milloin sitten tällainen virallinen kokous sitten pidetään. Uskon, että meidän pitää kehittää muun tyyppisiä matkailumuotoja ja monilla on suuria odotuksia. Puhitte sosiaalisesta matkailusta, se on tärkeä asia. On yhä enemmän ja enemmän ihmisiä, esimerkiksi liikuntarajoitteiset tai ihmiset, joilla ei ole varaa matkustaa. Nämä kysymyksetkin on otettava huomioon. Ihmisten pitää päästä liikkumaan ja miten tilannetta voidaan tasapainottaa tyydyttävällä tavalla niin, että kaikki ovat tyytyväisiä. Joitakin esimerkkejä tästä uudesta matkailu ajat, tavasta ajatella matkailua. On selvää, että nämä kulttuuriperintökysymykset ja ovat asia, joka täytyy ottaa ottaa huomioon. Minä tulen alueelta, jossa on vanhoja miinoja tai kaivoksia ja täytyy katsoa, miten näitä asioita voitaisiin hyödyntää matkailun kannalta. Varmasti muilla alueilla on jotakin muita vastaavanlaisia kohteita. Sitten keskiaikakin on kausi, joka kiinnostaa ihmisiä enemmän ja enemmän. Ja tämä on eurooppalainen erityispiirre, ja nyt on paljon ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita. Katsotaan vaikka elokuvaa, Harry Potter. No, eihän siinä nyt puhtaasti keskiajasta ole kysymys. on siis hyvä todellakin ottaa kokonaisvaltainen käsittelytapa. Voitaisiin myös järjestää kampanjoita esimerkiksi siitä, minkälaisia jotkut tietyt taiteilijat, kirjailijat, maalarit ovat, minkälaisia esimerkkejä on eri alueilla. Suuret taiteilijat ovat todellakin sen arvoisia, että niihin kannattaa tutustua. Olen todellakin iloinen siitä, että voimme tehdä yhteistyötä kanssanne. Onhan paljon erilaisia tällaisia vaellusreittejä, ei ainoastaan tämä Santiagon reitti Espanjassa. Minun täytyy nyt lopettaa, koska muussa tapauksessa nämä mahdollisuudet valtaavat mieleni niin voimakkaasti, etten pysty lopettamaan. Kaksi seikkaa vielä. Myös matkailukäsitteiden kehittäminen on hyvä ja mielenkiintoinen asia. Minä tulen itse Alasaksin alueelta ja siellä on merkittävä kulttuuriperintökohde. Tanskassa, Hollannissa on jo myös ajatuksia siitä, että yhdistettäisiin voimat näiden kulttuuriperintökohteiden osalta. Olisi hyvä sovittaa yhteen toisaalta luonnonsuojelu ja sitten ottaa huomioon, että järjestetään sellaista matkailua, joka ottaa huomioon ympäristön. Olen, olen iloinen siitä, että voimme tehdä yhteistyötä kanssanne. Merci beaucoup. Ja, ich bedanke mich auch für den Vortrag. Wir haben uns ja schon Kiitos kovasti puheenvuorostanne, arvoisa ministeri. Mehän olemme tavanneet jo usean otteeseen muun muassa Madridissa – pitää paikkansa, että matkailu voi olla myös haitallista. Toki se luo 20 miljoonaa työpaikkaa, mutta eh, se voi toden totta olla myös haitaksi. Meillä on kokemuksia siitä, että rannikkoalueet ovat tuhoutuneet pitkälti matkailun takia. Sellaisen matkailun, joka on tällaista riistomatkailua luonteeltaan. Tietyt alueet ovat liiallisen matkailun takia tulleet sellaisiksi, että eipä niille juuri halua kukaan enää mennä. Täytyisi tutkia, miten voidaan kehittää matkailualaa. Ja tässäkin täytyisi muistaa nämä käytävät. Kyse ei ole pelkästään lentoreiteistä ja lentoyhtiöistä, vaan kyse on myös raideliikenteestä. Matkailu liittyy hyvin pitkälti myös ilmastonmuutokseen. Meidän kaikkien täytyy taistella ilmastonmuutosta vastaan ja tästä näkökulmasta täytyy myös matkailua käsitellä. On tarpeen, että voimme muistaa myös tulevia sukupolvia niin, että silloinkin matkailu, matkailu toteutuu kestävästi. 30 vuotta sitten en olisi pystynyt kuvittelemaan, että pyöräilyturismi kasvaa, mutta tällä hetkellä pyöräilyretket ovat valtavassa kasvussa. Rikekin on, on innokas pyöräilijä, olen nähnyt hänet pyörän selässä. Kun häntä katsoo, häntä katsoo silmiin, niin näkee jo siitä, että hän on ihan selvä pyörämies. Meillä on paljon esimerkkejä pyöräilyn noususta – Sitten meillä on myös nämä pyhivaellusreitit, Santiagon reitti. 20-25 vuotta sitten, kun pyöräilyretket ja matkailu alkoivat, niin silloin puhuttiin vain äh, kanaleista ja joista. Siellä se oli mahdollista, mutta eivät ihmiset tähän tyytyneet, vaan halusivat enemmän. Nyt pyhiinvaellusreiteillä käy tuhansia ihmisiä vuodessa. Miksei sinne voisi lähteä pyörän selässä? Meillä on Euroopassa parikymmentä maata ja paljon alueita, jotka ovat olleet aiemmin jonkinlaisia syrjäytyneitä marginaalisia alueita, mutta tällä hetkellä ne ovat pyöräilyn kannalta kyllä aivan keskeisiä maita. Tietenkin täytyy muistaa se, että alue ei saa olla liian mäkinen esimerkiksi Pyreneille. Nyt ei kannata pyöräilyturismia suunnitella. Alpitkin on varsin vaikea alue, jos ajatellaan pyöräilymatkailua. Mutta pyöräilyssä voi muistaa myös historian. Oikeastaan voitaisiin ajatella kolmea neljää tavoitetta yhdellä kertaa. Ihmisiä voidaan valistaa. Toisaalta voidaan ajatella matkailua ilmastonmuutoksen vastaisena taisteluna. Sitten täytyy muistaa se, että kyse ei ole pelkästään isoista kaupungeista, Berliini ei tarvi minkäänlaista integroitua matkailusuunnitelmaa, ei Pariisi eikä Barcelonakaan sellaista tarvitse, vaan nimenomaan pienet alueet, jotka eivät pysty yksinään edistämään omaa matkailua, niin he hyötyisivät tästä tuesta. Nämä ovat äärimmäisen mielenkiintoisia esityksiä. Pitäisi muistaa se, että pyörän voi ottaa mukaan matkalle. Pyörän saa mukaan TGV-junaan, Eurostariin ja tämäkin edistää pyöräilymatkailun mahdollisuuksia. Kenties tämän tapaiselle hankkeelle puheenjohtajuuskautenne aikana saadaan todellista tukea. Erilaisia mahdollisuuksia täytyy sallia, mukaan luettuna pyöräilymatkailu. hotellirakentamisessa ei saa enää olla niin, että ei olisi minkäänlaisia eurooppalaisia standardeja ja kriteereitä. Uudet hotellit on toteutettava niin, että niissä noudatetaan yhteisiä uusia kriteereitä. Toivotan teille kaikkea hyvää. Kiitos herra Kramer. Ja nyt rouva ministeri, annan teille puheenvuoron voidaksenne antaa ensimmäisen vastaussarjanne. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän kaikkia puhujia kysymyksistä. Selvää on, se, että matkailulla on useita rooleja ja siihen liittyy useita puolia. Matkailun merkitys liikkuvuudessa on tärkeä, samoin ympäristöpolitiikassa. Yksi asia on varmaa. Jos nyt EU haluaa ryhtyä aktiiviseksi matkailupolitiikassaan se ei voi tyytyä vain olemassa olevaan, vaan sen tulee korostaa nimenomaan turismin roolia ympäristön suojelussa. Ja sen on vaalittava tasapainoa matkailun ja ympäristönäkökohtien välillä. On myös katsottava, miten eri jäsenvaltiot voivat edistää matkailua. Kaikki nämä ovat yhteydessä toisiinsa ja on tärkeää löytää elementtejä, jotka tuovat lisäarvoa. Ja me korostammekin nimenomaan kestävyyttä, saasteetonta matkailua. Matkailun tulee olla sosiaalista. esititte kysymyksen siitä, voidaanko säännellä kaikkia matkailuun liittyviä infrastruktuureita niin, että ne olisivat vammaisten saatavilla. Ei, ikävä kyllä, emme voi tällaiseen velvoittaa, mutta kysymys kuuluukin, mitä menetelmää voisimme esittää, jotta tiedonvaihto kulkisi tehokkaammin läheisyysperiaatetta kunnioittain voitaisiin ajatella, että EU haluaa markkinoida itseään turistikohteena. Ja silloin pitää miettiä, miten tämä saavutettaisiin. Tarvitsemme tiukat laatukriteerit, joita noudatetaan, ja niihin kuuluu tietysti erilaiset vammaisia, vammaisille suunnatut toimenpiteet. Jos haluamme nämä tavoitteet saavuttaa, niin näin on toimittava. Toistaiseksi EU ei kykene antamaan mitään velvoittavaa lainsäädäntöä jäsenvaltioille. Se pysyy edelleenkin vaihtoehtoisena ja valinnaisena ja mietimme, miten voisimme kannustaa kehitystä haluamaamme suuntaan. Tähän suuntaan käydään keskustelua. Jäsenvaltioissa useimmiten tämä ei ole ongelma. Jos EUsta tulee aktiivinen, niin se tapahtuu nimenomaan siihen suuntaan, että kehitetään kestävää ja vastuullista ja eettistä turismia. Eurooppalainen matkailufoorumi 18. ja 19. marraskuuta. Se pidetään Maltalla. En tiedä, onko täällä maltalaisia kollegoita paikalla. Se voi tuntua oudolta, mutta näin ei ole. Sovimme maltalaisten kanssa – että Belgia järjestää foorumin Maltalla marraskuussa ja 12.10. pidetään Luxemburgissa ministerineuvoston kokous. Delegoimme ilolla tämän luksemburilaisille. Tämä on siis aikataulumme. Ja tältä perustalta syvennämme sitten muutamia teemoja ja katsomme, miten ne pantaisiin sitten täytäntöön. Olen iloinen kuullessani, että Euro, EUn tulevan matkailupolitiikan täytyy toimia tehokkaasti siellä, missä sitä tarvitaan. Ensin on määriteltävä, kriteerit ja suuntaviivat varsinkin kestävyyden ja saasteettomuuden osalta ja on myös mietittävä verkostojen kehittämistä. Alueita on autettava ja vahvistettava alueita, jotka varsinkin eivät ole vuoristo- tai rannikkoalueilla. On käytettävä niitä valtteja, joita meillä on käytössämme eli kulttuurista monimuotoisuutta. Sitä voisimme nimenomaan ajatella tällaisia kulttuurimatkoja, kulttuurireittejä jalan tai pyöräteitse tai miten vain. Euroopan neuvostokin on ollut hyvin aktiivinen näiden kulttuurireittien osalta. EUlla on ilman muuta merkittävä rooli harjoitettavanaan. Itse olen alueen ministeri. Tiedän, miten tärkeää matkailun kehittäminen on alueen, alueellisen kehityksen kannalta ja siksi on tärkeää toimia käsi kädessä naapurivaltioiden kanssa rajojen kummallakin puolella olevilla alueilla on tärkeää rooli myös oman yhteistyönsä kehittämisessä, kun vahvistamme infrastruktuureja puolin ja toisin. On tärkeää toimia aktiivisesti kaikilla mahdollisilla aloilla, jotka liittyvät matkailuun. On otettu esille horisontaaliset tehtävät, aluepolitiikka, ympäristöpolitiikka, liikkuvuuspolitiikka. Tuleva EUn matkailupolitiikka tulee täydentämään kaikkea jo olemassa olevaa EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin standardien harmonisointi. Puhuin siitä äsken, kun otin esille liikuntarajoitteiset ihmiset. Ajattelin esimerkiksi hotelleja sun muita, mutta on varmaan mentävä vielä pidemmälle. Lissabonin sopimus ikävä kyllä ei anna meille kompetenssia varsinaiseen EU-sääntelyyn tällä saralla. Kuitenkin keskustelua on käytävä. Haluamme laatuturismia ja siinä minimistandardit ovat keskeisiä. Niistä on päätävä yks, päästävä yksimielisyyteen. Ja puheenjohtajakaudella me haluamme edistää tätä asiaa. Voimme keskustella menetelmistä. Yksityisen sektorin mahdollisuudet, vaikutusmahdollisuudet ovat valtavat. Yksityisen sektorin täytyy noudattaa tiettyjä kriteerejä – Kaikissa jäsenvaltioissa ei välttämättä ole kovin tiukkaa sääntelyä. Ja joskin ammat, joskus ammattijärjestöt tai turismialan järjestöt ovat varsinkin tuoneet esiin omia standardejaan ja näkemyksiään. Eurooppalainen turismifoorumi marraskuussa on nimenomaan se sopiva taho, jossa eri osapuolet voivat kokoontua keskustellakseen. Kaikki, millä voidaan parantaa avoimuutta ja näkyvyyttä, ansaitsee tietysti erityisen huomion. Vastahakoisuutta ei nyt tässä hyväksytä. Matkailuelinkeino on tietysti valmis osallistumaan keskusteluun. Ja nyt sitten toinen kysymysten sarja. Meillä on kuusi puhujaa. Pyytäisin, että ette puhuisi kahta minuuttia kauempaa. Koska ministerillämme on tiukka aikataulu. Herr präsident Frau Ministerin. Ich freue mich sehr, dass Sie so ambitionierte Ziele verfolgen. Ministeri, puheenjohtaja, olen iloinen, kun havaitsen, että teillä on hyvinkin kunnianhimoiset tavoitteet kaudellanne. Haluatte keskittyä myös kulttuurimatkailuun. Tämä on lähellä itävaltalaisten sydäntä. Me kuuntelemme tarkalla korvalla kulttuurimatkailun tarpeita ja haasteita. Toivottavasti tavoitteet ovat sellaiset, että kaikki jäsenvaltiot pystyvät niihin sitten sopeutumaan. Kaikki aloitteet, jotka tässä luonnostelitte, ovat sellaisia, että me voimme niihin yhtyä. Tärkeää kuitenkin on rahoitus. Ja se kysymys, että pyrittekö te saamaan aikaiseksi itsenäisen budjettikohdan matkailulle niin, että näitä aloitteita voidaan rahoittaa? Ja ovatko ne kaikki sitten pilottihankkeiden otsakkeen alla. Onko siis budjetissa yksittäinen budjettikohta, jolla rahoitetaan matkailualaa? No, se on kysymykseni. Sitten tyyppinen, erityyppiset matkailusektorit me tarvitsemme totta kai sosiaalista matkailua, mutta sen lisäksi tarvitsemme oikeudenmukaista, reilua turismia, joka olisi hyväksi kaikille kansalaisille Euroopassa, niin matkailijoille kuin myös liike-elämälle ja elinkeinoelämälle. On jo nähty hyviä yrityksiä Euroopan tasolla tähän suuntaan, mutta ymmärrän kyllä, että ei tätä toteuteta aivan kädenkäänteessä asiassa on monia puolia. Voisitteko perehtyä siihen, mitä voitaisiin muuttaa, jotta tilanne etenisi? Ja sitten ovatko jäsenvaltiot valmiita äh, lähtemään mukaan tällaisiin hankkeisiin? Merci Madame Ranner. Madame Espol, euh, qui nous a généreusement laissé son intervention tout à l'heure, c'est à vous. Ça aidera à longe. Dank u wel, eh, voorzitter. Ehm, ik ben heel blij dat ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että voin käydä keskustelua tällä ministerin kanssa tällaisella struktuurilla, strukturoidulla tavalla, koska Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen meillä on nyt mahdollisuus käsitellä matkailua. 2007 vuoden jälkeen neuvosto ei ole voinut käsitellä näitä matkailukysymyksiä ja kuitenkin jäsenmaat ovat, ovat hyvin kiinnostuneita alasta. Asioita on viety intohimoisesti eteenpäin, mutta kirjallista materiaalia on melko vähän. Kun ajatellaan näitä Belgian puheenjohtajakauden sivustoja, siellä on konkreettisia ehdotuksia, joita haluaisin mielelläni lukea. Toivottavasti sinne tulee niitä mahdollisimman pian, niin että ne eivät myöskään jäisi ainoastaan sanahelinäksi, vaan että saataisiin aikaan myös konkreettisia tuloksia. Viittasitte tähän Maltan kokoukseen. Minustakin on vähän kummallista, kuten itsekin sanoitte, että kokous pidetään, tuo foorum kokoontuu Maltalla. Käsittääkseni Tuo kokous on tähän mennessä aina järjestetty siinä maassa, joka on puheenjohtaja maa. Ja ehkä olisi voinut tehdä jatkoin, jos nyky, nytkin samalla tavalla. Tämä on aluepoliittisesti perusteltua ja nyt en ymmärrä, miksi tällä kertaa on valittu Malta. Te käsittelitte puheenvuorossanne monia mielenkiintoisia aiheita siitä ei ole epäilystäkään, mutta ehkä meidän pitäisi käsitellä myös tällaista matkailun markkinointikysymystäkin unohtamatta tarvetta tehdä yhteistyötä alueiden välillä. Minä tulen alueelta, belgialaiselta alueelta, ja on mielenkiintoista katsoa, miten eri alueet, Vallonia tai Alankomaiden lähialueet voivat tehdä yhteistyötä. Me ymmärrämme toisiamme hyvin yli rajojen ja voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Tällaiset kohteet, sitten matkakohteet, ei ole välttämätöntä investoida tiettyyn alueeseen, voidaan ottaa nämä kohteet myös niin, että ne ovat rajat ylittäviä alueita. Tästäkin tai näistä esteistä voitaisiin tehdä varmasti tutkimus ja matkailualasta voitaisiin tällä tavalla tehdä todellakin kilpailukykyinen. Mieleeni tulevat tässä viisumit ja tietyt verokysymykset, jotka saattavat olla esteitä ja ne ovat tarpeettomia esteitä. Uskon, että tulevina kuukausina ja toivon, että tulevina kuukausina saatte aikaan edistystä. Merci, madame. Alors, parole est à Kiitoksia. Nyt edustaja Sanders. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että minun piti äsken poistua. Minulle tuli puhelu. Haluan ensinnäkin kiittää ministeriä ja toivottaa hänet tervetulleeksi tähän valiokuntaan puhumaan matkailusta – Minulla on leikattu täällä sellainen kuva ja teksti, jossa sanotaan, että matkailualalla tarvitaan toimia ja rahoitusta. Ja minusta tämä sitaatti on todellakin hyvä, koska siinä tosiaankin mainittiin tämä rahoitusväline, ja puhutaan siitä, että eurooppalainen matkailu tarvitsee sellaiset välineet, jotka ovat näiden tavoitteiden ja tämän kunnianhimon tasalla. Me haluamme olla kumppaninne, keskustelukumppaninne näissä haasteissa ja haaste on suuri ja lähestymistapa on hyvä. Lisäksi tässä tiedonannossa, jonka olette asettanut Belgian ohjelmalle puheenjohtajavaltiolla on kaksitasoinen lähestymistapa. Ensinnäkin tällainen sisäinen hanke, joka kohdistuu liikuntarajoitteisiin henkilöihin, joita on siis yli 120 000, joilla on paljon vapaa-aikaa ja paljon kapasiteetteja. Ja sitten toisaalta nämä tulokset, kuten jo Espanjassakin on nähty, liikkuvuudella, matkailulla on paljon positiivista vaikutusta näiden ihmisten terveyteen ja kuntoon. Uskon, että matkailulla on se ongelma, että matalasesongin aikana voitaisiin saada lisää käyttäjiä, kuluttajia ja asiakkaita, kun kohdistetaan matkailutoimet näille tietyille erityisryhmille. Sitten meillä on tiettyjä käytännön ongelmia, kuten viisumi, markkinointi, ja nämä ovat seikkoja, joissa haluan todellakin tukea valitsemaan lähestymistapaa. Sitten nämä standardit, jotka liittyvät turvallisuuteen ja innovaatioihin, matkailualan ammattilaisten taso on myös asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Meillä on Espanjassa vahva perinne matkailun alalla. Meillä on myös hyviä maineikkaita matkailualan koulutu, kouluja, mutta on tärkeää kiinnittää huomiota koulutukseen ja ammattitaitoon. Eräänlainen matkailualan Erasmus on hyvä ajatus. Siellä on ranskalaiset ja espanjalaiset olet mittelemässä. En, loppujen lopuksi en tiedä kuka tai ketkä ovat parempia, mutta joka tapauksessa tätäkin kautta voidaan saada parempia tuloksia. Kiitos. Ja seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tähän valiokuntaan, rouva ministeri. On ilo nähdä teidät täällä paikalla. Meillähän oli tilaisuus jo tavata Madridissakin mielenkiintoisten opintopäivien aikana. En halua toistaa niitä asioita, jotka ovat tulleet jo esille ja joista olemme monet samaa mieltä. Haluan kuitenkin sanoa, että kriisin aikana matkailu voi olla tällainen vipuväline. On tärkeää, että matkailun alalle myös sisällytetään ne ajatukset, joista olen samaa mieltä, eli tällainen sosiaalisesti vastuullinen matkailu ja ympäristönäkökulmat ottava matkailu ovat tärkeitä asioita. Tarvitaan koordinointia, koordinoituja toimeja, koska matkailu on asia, jolla on voimakkaat sosiaaliset ulottuvuudet. Se vaikuttaa työllisyyteen, se vaikuttaa ihmisten liikkuvuuteen ja sillä on todellakin merkittävä rooli ja tämä ohjelma onkin hyvin, kommuni, hyvin ähm, kunnianhimoinen. Komissio on omassa tiedonannossaan ollut myös äh, hyvin kunnianhimoinen. Se on asettanut paljon tavoitteita ja tällä hetkellä teillä, rouva ministeri, on suuri tehtävä. Täällä puhutaan harmonisoinnista, koordinoinnista ja niin edelleen, mutta täytyy ottaa huomioon – myös se, että 195 artikla sopimuksessa jättää ulkopuolelle kaiken harmonisoinnin tiettyjen alojen osalta, mutta komissaari Tajano on ollut hyvin tarkkana oman alueensa suhteen ja hän haluaa tiettyä uutta lisäarvoa alalle. Ja hän haluaa, tässä on tärkeää yhdistää jäsenmaiden intressit. Tämä tehtävä, joka teillä on, on joissain määrin myös arka, koska monet alueet saattavat olla hyvin kateellisia toisilleen. Siellä on paljon kilpailua. Kukin alue haluaa korostaa omia erityispiirteitään ja tällainen matkailu saattaa myös johtaa tiettyihin ongelmiin, eli tehtävä on hyvin vaikea ja arka luonteinen joiltakin osin. Se on kuitenkin myös merkittävä ja kuten sanoin, haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan ja toivottaa menestystä työssänne. Ja lopuksi Rouva Heller. Niin kiitos, hyvä ministeri, siitä, että esittelitte tätä mutkikasta aihetta näin laajalti. Ei varmaan ole muitakaan sektoreita, jotka olisivat kehittyneet näin kiihkeästi viime aikoina. Matkailumahdollisuudet ja matkustamisen halu ovat kasvaneet valtavasti rajat ovat hälventyneet pikkuhiljaa ja ihmisillä on myös enemmän vapaa-aikaa ja a, he voivat omistaa enemmän aikaa matkustelulle. No se nyt myös riippuu elintasosta, mutta kuitenkin ihmisillä on myös enemmän rahaa käytössään matkustelulle. Nyt on kehittynyt varsinainen matkailuteollisuus ja se edustaakin merkittävää osaa eri maiden BKTstä. Turismista on tullut todellinen taloudellinen tekijä ja toimija. Ja uskon, että meidän ei pidä keskustella nyt rahoituspuitteista. Kyllä rahaa on riittävästi jo itse matkailualalla olemassa. Ja rakennepolitiikka antaa mahdollisuuden, mikäli tarpeellista, investoida erilaisiin turismin vaatimiin perusrakenteisiin. Ottaisin esille kaksi tärkeää kysymystä matkailun tulevaisuuden kannalta. Ei ole sattumaa, että turismi pääsi Lissabonin sopimukseen. Matkustusmahdollisuudet antavat ihmisille mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja eri kulttuureihin. Lähdetäänkö matkalle, jotta tutustuttaisiin muihin vai halutaanko vain nähdä jotakin muuta vai halutaanko vain viettää aikaa toisella puolella maapalloa? Matkailu on merkittävä taloudellinen tekijä. Kokonaisia alueita. Kokonaiset alueet ovat käyttäneet matkailua talouden moottorina – ja siksi riskinä onkin tällaisen monokulttuurisen kehittymisen malli, jossa kulttuurin yksittäiset tekijät korostuvat liikaa matkailuteollisuuden kehittymisen myötä. Tätä ei ole varmaan analysoitu yksityiskohtaisesti. Mitä suuntauksia tämän alle kätkeytyy? Usein asiat ovat kehittyneet vähän sattumanvaraisesti ja nyt huomaamme, että yksittäinen turismi kasvaa. Ja esimerkiksi Berla- Berliinissä turismi on kasvanut noin 20 prosentin vuosivauhtia. Hotelleja rakennetaan sinne sun tänne. Ja samaan aikaan perinteinen massaturi, massaturismi, niiden, jotka etsivät vain aurinkolomia – on jyrkästi laskenut noin 20-30 prosentilla. Ja se on tietysti vaikuttanut taloudellisesti näihin perinteisiin aurinkoloma-alueisiin erittäin haitallisesti. Ja on tärkeää nyt määritellä poliittiset puitteet, jotka määrittelitte, ja niistä Tähän löytyy luettelo komission tiedonannossa. EUlla on velvollisuus kehittää analyysiä siitä tavasta, jolla matkailu on kehittynyt menneisyyteen nähden. Mitä suuntauksia on ilmennyt, jotta voisimme ottaa opiksemme ja katsoa, miten tulevaisuutta pitää jäsentää meidän valiokuntamme on oikea paikka keskustelulle matkailusta, joka onkin yhteydessä kuljetusmuotojen kehittämiseen. Nehän ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa matkailu ja liikenne. Tässähän on kyse vähän poikittaistieteellisestä alasta ja pitää katsoa, mitä kehitysmahdollisuuksia on ja mikä on matkailun perusteena. Turismihan on taloudellinen tekijä ja vielä viimeiseksi on mietittävä siis kuljetusmuotoja. Tämä on niin mutkikas teema, että se on varsinainen haaste Euroopalle. Kiitos ja nyt Rouva Tsikao pyysitte puheenvuoroa. Ministru pentru prezența dumneavoastră. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri siitä, että olette tänään täällä paikalla. Aivan lyhyesti haluaisin kysyä teiltä, aikooko Belgia kaudellaan jatkaa Espanjan hankkeita sosiaalisen turismin alalla? Komissiohan aikoi työstää jonkinlaisia suuntaviivoja sosiaalisen matkailun alalle jäsenvaltioiden varalta, mutta haluaisin tietää, aikooko Belgia jatkaa tätä aloitetta. Samassa yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että tällä hetkellä hyvin harvat liikuntarajoitteiset matkustavat Toki heidän täytyy paikasta toiseen liikkua niin kuin muidenkin, mutta he eivät matkailu turismimielessä lähde liikkeelle juurikaan. Eli kun me puhumme liikuntarajoitteisten oikeuksista, oikeuksista yleensä, niin sitten tietysti matkailu on aivan oma kysymyksensä. Sitten matkapaketit ja Komissiohan on luvannut, että direktiiviä pakettimatkojen alalta tarkistettaisiin. Meillä on IMKossa ollut asia esille ja haluaisinkin kysyä, minkälaiset näkymät tässä kysymyksessä tällä hetkellä vallitsee. Onko teillä minkäänlaista aikataulua mielessänne? Onko se ylipäätään mukana esityslistalla? Merci, Madame Euh, avant de vous passer la parole, Madame Kiitos Rouva Tikao ja ennen kuin annan teille puheenvuoron, hyvä ministeri, haluaisin lisätä pari kysymystä itsekin. Oli mielenkiintoista kuulla, mitä herra Zeller sanoi siitä, että matkailu on tällaista poikittais tieteellistä ja sen takia sitä on vaikea tuoda minkään yksittäisen politiikan piiriin. Ja ensimmäinen kysymykseni liittyy aiheeseen, joka äsken otettiin esille. Ei ole olemassa mitään poliittista välinettä Euroopan parlamentissa tai muissakaan EUn toimielimissä ei ole olemassa erityistä poliittista vektoria matkailulle. Se on sirpaloitunut eri valiokuntien ja osastojen välille. Ja kun katsomme rahastoja tai varoja, joilla halutaan tukea näitä eri toimenpiteitä, niin sitten lähdetään keräämään varoja rakennerahastoista, maatalousrahastoista, maaseudun kehittämisrahastoista, merten suojelurahastoista. Ja tässä saa vaikutelman kaikista vanhoista leluista, joita kerätään ja jaetaan sitten lastenkoteihin, kun ei ole varaa ostaa uusia leluja kaupasta. Eli tässä on ihan oikea ongelma. Aiotteko miettiä komission kanssa jonkinlaisen välineen kehittämistä, joka olisi poliittinen, juridinen ja taloudellinen, jolla voitaisiin määritellä eri keinot, joilla voitaisiin kehittää matkailupolitiikkaa. Ja onko teillä käsitys siitä, että on olemassa sisämarkkinat Euroopassa ja ulkomarkkinat Euroopassa. Eurooppahan on vielä kaikkein merkittävin eurooppalainen turismimarkkina. Ja selvä on, että emme markkinoi itseämme kiinalaisille ja brasilialaisille samalla tavalla. Onko teillä jonkinlainen käsitys jo siitä, miten toimitaan sisämarkkinoiden ja ulkomarkkinoiden kanssa? Voidaanko puhua markkinoiden avaamisesta. Ja sitten vielä kysymys koulutuksesta. On tärkeää, että kehitetään koulutusohjelmaa, joka tähtää matkailualan eri työpaikkoihin, joita hoidetaan tällä hetkellä aika amatöörimäisellä tavalla. Ja sehän haittaa kovasti alaa ja sen uskottavuutta ja on puhuttu ympäristöstä. Aiotteko nyt esittää jotakin? Turismihan voi muuttaa ympäristöä, mutta ympäristökin voi muuttaa matkailua. Jos tulee vaikka ilmastonmuutoksia, niin voiko sillä olla vaikutuksia esimerkiksi rannikko- tai vuoristoalueisiin tai pohjoisten alueiden alueisiin? No niin, rouva, nyt teillä on puheenvuoro. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Aloitetaan tästä lopusta. Erityisesti siksi, että täten saan mahdollisuuden palata niihin kohtiin, joista jo oikeastaan alussa puhuinkin. Matkailupolitiikka niin täällä kuin muuallakin on tärkeää. Se on rakenteellista politiikkaa, jonka täytyy olla ja joka onkin tärkeä EUlle. Ja sillä on nyt uusi status, koska se on saanut oman asemansa Lissabonin sopimuksessa. Totta kai tästä sovittiin so- toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tästähän jo puhuinkin. Eli täytyy toimia tällaisella voluntäärisellä tavalla. Nyt halutaan todellakin saavuttaa maksimitulos. Me olemme vakuuttuneita siitä, että me haluamme sellaisen matkailualan, joka on menestyksikästä sisämarkkinoilla ja myös ulkopuolella. Ja jos tätä halutaan, niin meidän täytyy korostaa joitakin seikkoja, joita joista jo puhuinkin, ja sitten täytyy myös ottaa huomioon nämä prioriteetit. Silloin kun puhutaan sisämarkkinoista, ei, ole, ei tietenkään ole sama asia kuin silloin kun puhutaan ulkopuolisista markkinoista. Komissio on tehnyt tämän eron myös omassa tiedonannossaan. Kun puhun siitä, että Euroopan pitää saada näkyvyyttä, silloin on kyse vahvistetusta näkyvyydestä Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla. Miten tämä sitten tapahtuu? No, hinnoilla ei ryhdytä harrastamaan polkumyyntiä. Tämä voidaan tehdä ainoastaan siten, että Eurooppa tarjoaa laatumatkailua ja kestävän, kestävää matkoilua. Ja nämä asiat on kirjattu tiedonantoon ja niistä on sovittu ministeritasolla Madridissa ja ne vastaavat täysin meidän tavoitteitamme. Ja tässä yhteydessä on sellaisia näkökulmia, joita en luetellut kaikkia, koska luettelosta olisi tullut liian pitkä. En ottanut kaikkia niitä asioita esille, jotka puheenjohtaja tai Ajala Senderkin ottivat esille, eli he korostivat koulutuksen tärkeyttä. Jos halutaan tarjota laadukasta matkailua, niin silloin ammatti näiden henkilökunnan täytyy olla ammattitaitoista ja kestävä kehitys on tärkeää myös niiden panosten osalta, jotka laitetaan henkilöstöön. Voitaisiin ajatella, että matkailu on integroitu sellaisiin instrumentteihin, jotka ovat jatkokoulutusinstrumentteja, kuten esimerkiksi Leonardo. Tämä on täysin mahdollista. Haluan sitten palata vielä tähän puheenjohtajan kommenttiin juridisesta ja rahoituksellisesta instrumentista. Nyt kun puhutaan tästä sääntelystä, tähän viittasi joku muukin edustaja. Eli nyt jo tässä vaiheessa täytyy korostaa sitä, mikä on matkailun rooli kaikissa niissä kysymyksissä ja kaikilla aloilla niin, että matkailu saa oman roolinsa silloin, kun päätöksiä tehdään ja voida, silloin, kun tehdään matkailupäätöksiä, täytyy ottaa huomioon myös kuluttajakysymykset, kuluttajan suoja, asiat tällä tavalla Euroopan unioni on se instituutti, joka vastaa näistä asioista. Sitten tähän aikataulukysymykseen. Belgia puheenjohtajavaltiona tukee komissiota, jotta komissio voisi saavuttaa tavoitteensa. En voi antaa tarkkoja päivämääriä, mutta kollegani herra Manet tekee työtä Rova Redingin kanssa. Sitten on muitakin hyviä esimerkkejä, jotka ovat jo tulleet esille. Liikkuvuudesta on puhuttu uudessa, useassa yhteydessä. Siellä voidaan myös saada strukturoidulla tavalla asioita eteenpäin. On sel- se kaikki, mikä on tullut esille tehtävien osalta, on totta. Ne täytyy vain strukturoidella sopivalla tavalla. Sitten tällainen kestävä, laadukas matkailu. Se sisältää ne seikat, jotka olenkin ottanut esille. Emme kuitenkaan halua tällaista unif- sellaista matkailua, joka on hyvin samanmuotoista kaikkialla. Nyt meidän täytyy korostaa todellakin monimuotoisuutta. Se on meidän lisäarvomme, se on meidän oma luonteenpiirteemme, jonka kautta voimme päästä hyvin tuloksiin ja vahvistaa tehokkuutamme emme, totta kai matkailualalla tiedetään jo tämä asia. Ei meidän tarvitse heille mennä opettamaan. He ovat kokeneita ja tietävät, mitä alalla tapahtuu. Mutta ehkä nämä laatukriteerit ovat sellaisia, joita, meitä, joita meidän pitäisi, josta meidän pitäisi sopia, jotta saamme nämä tavoitteet kiinni. Sitten tämä Maltan foorumi Kuten sanottiin, no, järjestyspaikkana se on hieman erikoinen. No, mutta ei se nyt ole ensimmäinen kerta, kun eurooppalainen foorumi tapa pidetään, järjestetään jossakin muualla kuin puheenjohtajavaltiossa. Tämän vuoden kokousta ei pidetty Brysselissä, koska se, tapa, se pidettiin viime vuonna Brysselissä. Tsekin tasavalta järjesti tuon vastaavan kokouksen silloin Brysselissä. Ja niinpä me valitsimme Maltan ensinnäkin siksi, että se tapahtuu hyvän yhteistyön pohjalta, joka meillä on Maltan ja komission kanssa. Ja näin asiasta päätettiin. Mistä tämä ei ole mitenkään kielteinen seikka. Se ei ole mikään huono asia, päinvastoin se on hyvä tilaisuus. Ja jälleen kerran Belgia osoittaa myös yhteistyökykyisyyttä, yhteiskyky, yhteistyökykyä, kun tällainen foorumi järjestetään Välimeren alueella. Minusta tämä on plussa. Sitten puhuttiin matkailun markkinoinnista. No, tämä on moite, jonka kuulee usein. Ja siinäkin yhteydessä pitää jälleen ottaa esille tämä näkyvyyden teema. Meillä on jo aloitteita, jotka voivat, joita voidaan viedä eteenpäin tässä hengessä. Ja voidaan myös parantaa sitä tapaa, jolla asioita tehdään meillä täytyy olla mahdollisuus sovittaa yhteen nämä eri tahot ja katsoa, mikä, se, mikä on päätehtävämme. Minusta tämä päätehtävä on se, että valamme vahvan perustan ja selkeän perustan. Se on Belgian puheenjohtajakauden tehtävä. Meillä on tietysti kaikilla erilaisia ajatuksia siitä, mikä Euroopan tuleva, tuleva matkailupolitiikka, mikä sen pitäisi olla, mutta artikla 195 on hyvä pohja meidän tavo- tai lähestymistapamme on sellainen, että me olemme kunnianhimoisia. Meillä on tahtoa, meillä on vahva tahtotila ja kuudetta komission tiedonanto julkaistiin ja me haluamme huolehtia tästä tehtävästä määritellä hyvän perustan ja tämän perustan ja nämä saavutukset esittelemme sitten lokakuisessa ministerikokouksessa. Minun olenkin jo tässä antanut teille muutaman pienen ajatuksen siitä, mitä tulee tapahtumaan mutta johtopäätöksenä voisin vielä sanoa, että niin, me puhuimme vielä tästä sosiaalisesta matkailusta ja olenkin iloinen siitä, että komissio antaa tukensa tälle lähestymistavalle. Kukin saa jatkaa tällä valitsemallaan linjalla. Sitten täällä mainittiin Kalypso-ohjelma. Belgia haluaa olla sosiaalisen matkailun puolella aktiivinen. Ja niinpä me tuemme sitä aloitetta, joka on luonnosteltu komission tiedonannossa näistä Kalypso-ohjelman yksityiskohdista. Kalypsossa halutaan ottaa esille nämä erityisryhmät, kuten vähävaraiset perheet, liikuntarajoitteiset matkailijat – ja vastaavat ryhmät. Ja nyt onkin tärkeää, että <clears throat> löydetään yksimielisyys useista kohdista, joissa Euroopan unioni voi olla aktiivinen toimija. Yksi tärkeä ja suosittu teema on sitten rahoitus. Minä olen te esitellyt teille näitä hienoja ajatuksia, mutta miten sitten konkretisoidaan nämä hienot ajatukset. Nyt kun keskustelemme näistä asioista, niin silloin täytyy myös keskustella vuoden 2013 perspektiiveistä ja täytyy katsoa, onko näissä rahoitusnäkymissä mahdollista saada mukaan tietyt seikat matkailun osalta. Totta kai komissio on ollut varovainen olemme puhuneet mahdollisuudesta sisällyttää matkailu jo olemassa oleviin rahoitusvälineisiin, mutta jälleen kerran täytyy olla tarkkana, kun tarkastelemme reaalipoliittista tilannetta. Belgia joka tapauksessa tulee viemään näitä kaikkia asioita eteenpäin ja matkailu nyt, kun jäsenmaat ovat lausuneet kantansa Lissabonin sopimuksesta, niin matkailusta tulee selkeä oma alueensa, jossa EU voi olla aktiivinen ja tällä tavalla voidaan sitten toimia, kunhan saadaan rahoitukselliset asiat kuntoon. Missä muodossa tämä sitten tapahtuu, siitä pitää vielä keskustella. Mutta jos rahoituksellisia kysymyksiä ei voida ratkaista, niin tästä tulee asia, joka kääntyy itseään vastaan. Lissabonin sopimus on kuitenkin tärkeä pohja ja sitten täytyy vain löytyä yksimielisyys 27 jäsenmaan välillä, jotta matkailullekin voidaan toteuttaa. Merci beaucoup, ministre, de cette euh, Kiitos, rouva ministeri, tästä alustuksesta ja ensimmäisestä yhteydenotosta aiheesta, joka vaatiikin nyt varsinaista puurtamista. Olemme nyt hyvin vakuuttuneita, näemme kyllä missä ongelmat ovat, rakenteellisia, taloudellisia ja niin edelleen, mutta tämähän on myös toimintakenttä, joka tuo paljon potentiaalia. Ja uskon, että kaikki kollegat täällä tulevat nyt pohtimaan kiihkeästi matkailun ongelmia seuraavan puolentoista kuukauden aikana. Siis kesälomiensa aikana. Omistatte varmaankin kesälomanne sille, että ihan kentällä tutkitte turismin käytännön ongelmia, Ajatelkaapa kaikkea. Vastaanottoa, polkupyöräilyä, aurinkoa, ruokaa, sun muuta, sun muuta. Kiitos, kiitos. Auf